Good morning, meine Damen und Herren, wir nehmen uns... Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Jatkamme taas työn tekoa. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen ja erityisen lämpimästi toivotan tervetulleeksi herra Hoganin komission edustajan sekä hänen tiiminsä. Esityslista on teidän tiedossanne, siihen ei ole muutoksia. puheenjohtaja ilmoitukset löytyvät sieltä äh, uutislehdestämme. Meidän äh, esittelijämme on äh, Glavajova, sitten Kubik ja Kalilaid äh, tilintarkastustuomioistuimesta. En tiedä kumpi teistä puhuu ensin. Eh, herra Kubik, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron heti. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. arvoisa valiokunnan jäsenet komission sen Hogan. Tämä on jo neljäs kerta, kun minun on ilo ja kunnia tulla valikunnan eteen esittelemään tilintarkastustoimistoimen vuosikertomuksen yksi luku. Tällä kertaa kyse on koko otsakesta kaksi. Ensinnäkin maatalouspolitiikan ensimmäinen pilari ja toisaalta toinen pilari ja muut poliittiset osa-alueet, jotka kuuluvat tämän otsakkeen alaisuuteen. Ensin hieman taustaa ennen kuin kerran tuomioistuimen löydöksistä 2014 tilit olivat luotettavat. Maksutapahtumat olivat säännöllisiä ja säännönmukaisia, mutta kuitenkin olennainen virhetaso ylittyi. Noin 4,4 prosenttia oli virhetaso. Muistanette, että tämä on, erityisesti, tämä on suurin piirtein saman taso kuin viime vuonna virheitä. Luonnonvarata, niiden osalta kuitenkin keskiarvo oli matalampi kuin yleisesti ottaen 3,6 prosenttia. Viime vuonna, tänä vuonna 2,9 prosenttia. Viime vuoden luvut luonnonvaran kohdalla 4,4 prosenttia. 49 maksutapahtumassa löydettiin virheitä ja 36 virheet olivat kvantifioitavissa. Mitä tulee ensimmäiseen pilariin maatalouspolitiikkaa, mukaan suorat tuet ja markkinatoimet, 59 toimissa havaittiin virheitä, ne pystyttiin kvantifioimaan 48 tapauksessa ja virhetasoksi tuli 2,9 prosenttia verrattuna 3,6 prosenttiin viime vuonna. Virheet oli kaikkialla 17 jäsenvaltiossa 18. Mielenkiintoista kyllä havaitsimme, että kaksi kolmasosaa virheistä olisi voitu välttää ennalta, koska viranomaisilla oli joko riittävä tieto löytää virheet ja oikaista ne, taikka sitten viranomaiset itse tekivät nämä virheet. Mikä kaikkea saatavissa olevaa tietoa olisi käytetty hyväksi? Maatalouden tukirahaston puolella virhetaso olisi ollut 1,7 prosenttia matalampi, eli alle olennaisuusrajan sitten muoto otsakkeen kaksi osa-alueita. Mainitsen tässä vain, että kun otetaan huomioon merkittävä ero, joka on kahden pilarin välillä maatalouspolitiikassa, vaikuttaa siltä, että on järkevää jatkossakin raportoida näistä kahdesta erikseen tulevaisuudessakin. Mitä virhetasoon tulee, olisin mainita muutaman elementin. Aloittaisin ensinnäkin teknisellä huomiolla – kun tuomioistuin päätti rakentaa vuosikertomuksen eri otsakkeiden pohjalta, luku 7 nyt kattaa luvun kaksi monivuotisesta eikä eli luonnonvarat. Jotkut, tämä tarkoitti sitä, että auditoitu perusjoukko hieman muuttui, joten jotkut luvut viime vuodesta on laskettu uudestaan tämän mukaisesti. Toiseksi on iloisia siitä, että hiljattain tapahtunut lähentymistä meidän tulostemme ja myöskin komission saamien tulosten välillä. Me pois täydentävien ympäristöehtojen vaikutus, jotta komission on arvioinut, arvioinut tämä vaikuttaa yhteensä 0,7 prosenttia virhettä. on ero sen välillä, mitä me esitimme omassa luvussamme ja toisaalta se, mitä esitettiin maatalouspääosaston vuotuisessa kertomuksessa, on hyvin pieni. Viime kertaa tätä lähentämistä on tapahtunut. Tähän on vaikuttanut myöskin se, että komissio suhtautuu eri tavalla kansallisiin tilastoihin ja teki näin jo viime vuodesta lähtien. Komissio ei suoraan hyväksy ilman mitään ehtoja kaikkia jäsenvaltion toimittivia tietoja, vaan pikemminkin ottaa huomioon tilintarkastusnäytön, joka perustuu sen omaan työhön ja toisaalta tuomistomen työhön ja sertifiointi elinten työhön. Me katsomme, että kun otetaan huomioon, mitä heikkouksia on havaittu kansallisissa tilastoissa, tämä uusi lähestymistapa antaa realistisemman arvion todellisesta virhetasosta. Kolmanneksi, havaitsimme, että virhetaso maatalouden tukirahaston puolella oli alempi kuin aiempi, aiemmin Tämä saattaa olla alkua myönteiseen kehitykseen, mutta ei tietenkään välttämättä. Virheet ovat olet suurin piirtein samalla tasolla pidemmän aikaa. Viimeisten neljän vuoden aikana virhetaso on ollut 2,9 ja 3,8 prosentin väliltä. Ei koskaan oikeastaan sen enempää tai vähempää yhtenäkään vuonna. Viimeinen huomio, jonka haluaisin mainita, joka liittyy tarkastukseen, on se, että virheiden luokitus täytyy ottaa huomioon. Hallinnolliset virheet, ympäristöehtojen noudattamatta jättäminen ovat kaikkein merkittävimpiä virheryhmiä. Kaikkein suurin tapausten ryhmä on se, että tukikerpoisten hehtaarien määrä on ilmoitettu liian suureksi kun on kyse pinta-alatuista. Yksi tapaus esimerkiksi löytyi, jonka mukaan maatausmaaksi ilmoitettu pinta-ala olikin oikeasti motocross-rata. Lisäksi joskus palstan tunnistusjärjestelmään ilmoitetut pinta joiden piti olla pysyvää nurmea, olivat alueet, joilla ei ollut nurmea, vaan pikemminkin tiheää tukikelvotonta kasvustoa tai jopa kivikkoa. Tällaisia virheitä löytyy monista kuudesta jäsenvaltiosta. Osana systemaattista työtämme me tarkastamme sitä, kuinka komission jäsenvaltiot ovat oikaiset tällaisia ongelmia, joita tuomioistuin oli aiempina vuosina havainnut. Olen iloisia havaitessamme, että oikaisutoimiin oli ryhdytty kaikissa tapauksissa ja että Tämän myötä parannuksia oli tapahtunut. Kuitenkin joissakin tapauksissa huolimatta siitä parannuksia oli tapahtunut, ongelmia oli edelleenkin ja lisää toimiin täytyy vielä ryhtyä. Tänä vuonna saamme päätöksen arviomme kuuden sertifiointielimen toiminnasta, jotka noudattavat tästä vapaaehtoista vahvistettua järjestelmää. Havaitsimme, että viidessä tapauksessa kuudesta sertifiointielimestä havaittiin, että ilmoitetut virhetasot eivät ole luotettavia tietoja. Toinen liittyi asiakirjan tarkastamiseen ja komission edellytystilin tarkastusten yhteydessä. Me katsomme, että yleisesti ottaen komission tekemä tilintarkastustyö oli laadukasta, mutta maksuviranomaisten puolella valvontajärjestelmissä oli puutteita. Tämän kertomuksen pohjalta annan, haluamme antaa kaksi suositusta, jotka liittyvät maatalous politiikkaan. Ensinnäkin huomauttaisimme, että jäsenvaltioiden pitäisi ponnistella vielä lisää, jotta saataisiin luotettavia ja antasaisia tietoja, jotka liittyvät palstan tunnustusjärjestelmän tietokantoihin, kun on kyse maatausmaan pinta-alasta ja tukikelpoisuudesta, mutta varsinkin on kyse pysyvästä nuormesta. Tällainen tieto pitäisi systemaattisesti käyttää hyväksi silloin, kun tehdään ristiintarkastuksia, jotta ei tukia maksettaisi tukikelvottomille maa-alueille. Suosittelemme myöskin, että komissio pistäisi täytäntöön asun asianmukaisella tavalla toimet, jotka liittyvät maksutapahtumien laillisuuteen ja säännönmukaisiin silloin, kun on kyse sertifiointielinten toimista. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia ja sitten Kari olkaa hyvä. Kannan kiitoksia puheenjohtaja, hyvät äh, valiokunnan jäsenet, komission jäsen Hogan. Minä olin vastuussa ähm, tämän monivuotoisen otsakkeen kaksi otsikon toisesta ähm, lopuista tarkistuksista, nimittäin ähm, maaseudun kehityksen ilmastoimien ja kalastusalan äh, osiosta, joka vasta 12 miljardia. Maaseudun kehitys, äh, ilmasto ja kalastus vastaavat 170 uutta maksutapahtumaa, joista me tarkastimme, joista 84 havaittiin virheitä. Virhetaso oli 6,2 prosenttia, aikaisemmalla kaudella se oli hiukan alhaisempi. Olemme havainneet, että vastuuvaltaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on ollut tarvittavat tiedot korjata tai estää virheet ennen kuin maksut on ilmoitettu komissiolle. Jos näin oltaisiin toimittu tässä yhteydessä, virhetaso olisi voinut olla 2,3 prosenttia. Jäsenmaat eivät käytä olemassa olevia valvontamekanismia niiden täyden tehon mukaisesti, sillä vaikka me havaitsemme näitä virheitä tai komissio, vain, ne aiheuttavat vain lisää ponnistuksen ilmoittaa ne. Virheet olivat otos maksutapahtumissa 18 jäsenmaassa yleisiä. Suurin osa virheistä kumpuaa siitä, että erilaisia maaseutu- tai ympäristö tukikelpoistussääntöjä ei olla noudatettu. Erityisvaatimukset koskettavat tiettyjä tukikelpoisuus luokkia. Kuitenkin kun tarkastamme 91 maksutapahtumaa, 14 niistä ei vastannut tukikelpoisuussääntöjä. 14 tapauksessa on luotu ähm, tukikelpoisuussääntöjä kiertäviä keinotekoisia toimia. Esimerkiksi yritykset, jotka ovat toimineet aikaisemminkin, jotka eivät ole siis tukikelpoisia itsessään, ovat luoneet uusia toimijoita sateenvarjon alle niin, että ne muodollisesti täyttävät äh, tukikelpoisuus- ja valintakriteerit. Ehdot äh, ovat keinotekoisia, ne on näin keinotekoisesti täytetty ja näin on esimerkiksi luotu mikroyrityksiä tai nuoren viljelijän yrityksiä. Kun tarkastelimme äh, toimia, me perustimme Agri-pääosaston tietoihin. Tarkistuksemme me teimme toimistoarvioinnin 18 komission säännönmukaisuusarvioinnista ja havaitsimme, että komission työ on ollut tyydyttävää laadultaan. Olemme pyrkineet vähentämään mm, maaseutualueen mm, maksutapahtumissa virheitä ja komissio ja tämän vuoksi 2012 rohkaisi jäsenmaita toimimaan, tunnistamaan virheiden syntymistä ja välttämään niiden syntymistä. Me havaitsimme, että hyvin usein virheiden taso sisältyi siihen sisältyy jäsenmaiden toimintasuunnitelmiin. Havaitsimme, että jäsenmaiden arvioidussa toimintasuunnitelmissa eh, toimia ei oltu toimeenpantu oikein. Esimerkiksi Irlannissa 20 tointa sisältyy toimintasuunnitelma, mutta yhtään niitä ei ollut täysin toimeenpantu. Tämän lisäksi huolimatta siitä, että investointitoimet ovat riskialttiimpia, ähm, nämä toimet äh, eivät koske riskialttiita aloja. Me havaitsimme viisi, anteeksi, kuusi heikkoutta ja tukikelpoisuus sääntöjen täyttymättömyyttä. Muutama sananen vuotuista toiminta suunnitelmasta komissio pyrkii toimillaan vähentämään virhetason esiintymistä. Me suosittelemme, että usein esiintyvät syytö että niihin puuduttaisiin ja että tarkistuksia tehtäisiin niin, että voisimme ähm, havaita, eh, että... Let me add a few words about the assessment of... Uh... Muutaman sananen vielä suorituspuolesta. Lisäksi vuonna 2014 vuosikertomuksissa toteutimme pilottihankkeen, jonka avulla pyrimme arvioimaan tiettyjä maaseudun kehityshankkeita niiden vaikuttavuuden tehokkuuden kannalta. Tätä on kuvattu erityisessä luvussa tässä kohtaa. Tämä rajoittui siihen, kuin mitä äh, niihin seikkoihin pystyttiin kohtuudella arvioimaan. Avasimme 93 prosentissa tapauksia hankkeet sen mukaisesti pistetty täytäntöön. Havaitsimme kuitenkin puutteet, jotka liittyivät toimien kohdentamiseen ja hankkeiden valitsemisen lisäksi. Oli ollut näyttöä siitä, että kustannukset, joita olivat joita oli koitunut, olivat kohtuullisia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, komission jäsen Honkan ja arvoisat valiokunnan jäsenet. Frau. Kiitos teille. Kajulait ja Kubik tilintarkastustuomioistuimesta. No niin, komission jäsen, kylläpä tässä yhtä sun toista varmaankin on sanottavaa. Tehän olette näiden tämän virhetason mestari. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, esittelijä, tuomioistuimen jäsenet. Olen iloinen siitä, että olen täällä tänään keskustelemassa vuoden 2014 vastuuvapaudesta, silloin kun on kyse maataloudesta Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että menopuolella asiat ovat kunnossa. Tämä on budjetti, vastuuvapausmenettelyn kivi. Uskoakseni tässä on joitakin myönteisiäkin johtopäätöksiä voidaan tehdä tuomioistuimen raportissa tänä vuonna. Virataso on laskenut 4,4-3,6 prosenttiin. Täydentävät ehdot ovat paremmassa kunnossa kuin aiemmin 3,6 prosenttia on virataso, mikä tuotetaan huomioon. Ja vuotuiset toimintakertomuksetkin näyttävät parempaa tilannetta. Mitä maatalouden tukirahastoon rahastoon tuli, joka vastaa 20 prosenttia maatarvosta. Sillä virhetaso on 2,2 prosenttia, mikä otetaan ristiin tarjontavia ehtoja huomioon. Tehokas ja kunnollinen valvontajärjestelmä suurin maksujen osalta on parempi kuin aiemmin ajaksi järjestelmä. Toimisten huomatti myöskin, että toimet ensimmäisessä pilarissa olivat onnistuneet puuttumaan niihin heikkouksiin, joita oli havaittu, ja että kokonaistilanne oli myös parempaan suuntaan. Et jopa Espanjassa ja Kreikassa jossa tiedämme, että edistystä täytyy saada vielä aikaan. Tuomioistuin on tunnustanut sen, että ponnisteluita on tehty kansallisten viranomaisten tasolla. Tätä ei olisi voinut tapahtua ilman, että merkittäviä inhimillisiä ja rahoitusvaroja olisi annettu tähän toimeen jäsenvaltioiden puolelta maanseuran kehittämisessä 7 prosentista oli, on päästy 6 prosentin virheitä ilman täydentettyä ympäristöehtoja, mutta parempaankin voidaan päästä. Kysymys kuuluu, mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen tätä tilannetta entisestäänkin. Toimimme ovat, jopa, ovat ennaltaehkäiseviä, toisaalta oikaisevia. Komissio tarkalleen valvoo sitä, kuinka jäsenvaltojen toimintasuunnitelmat täytön niin tarkoituksena on korjata puutteita kansallisissa valvontajärjestelmissä. Tämä on osoittautunut hyödylliseksi valvon kannalta. Agripa-osasto oma etän antamuksella työtä tekeviä ihmisiä, jotka varmistavat, että politiikka pistää kunnan täytäntöön teet ja Agri järjestää myöskin sanonkaisia kokouksia kansallisten kanssa kertoakseen viimeaikaisista kehityskuluista ja ottaakseen huomioon eri huolenaiheet. Lisäksi kannustin jäsenvaltiota pistämään täytäntöön toimintasuunnitelmat kunnolla ja ryhtymään toimiin siihen, kun pyritään havaitsemaan ja oikaisemaan virheitä. Lisäksi on mahdollista keskeyttää maksut, jotta tehokkuutta saadaan aikaan. Mitä ennaltaehkäisiin toimiin tulee, tämä ei aina riitä. Oikaistoimia tarvitaan, että voidaan suojata EUn talousarviota. Komissio tekee netto korjaisu, että netto oikaisi, mikäli on tarpeen. Georgi Eva totesi jo valiokunnan kuulemisessa, ja täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tämä on paras kannustin, joka meillä on käytössämme. Netto oikaisu tarkoittaa sitä, että rahat menevät suoraan takaisin EUn budjettiin. Tästä syystä matospolitiikan virhetaso täytyy nähdä myöskin siinä valossa, miten paljon siellä on oikaisukapasiteettia. Komissio voi periä takaisin varat, joita on maksettu takaisin väärin perustein. Nämä tulevat takaisin talousarvion Moitteeton varainhoito ei enää riitä et, todistamaan, että kaikki on kunnossa. Tarvitsee myöskin kourin ratkaisuja tai todisteita. Maatalouspolitiikan puolella on kiintiöitä, vientitukia ja ylituotantoa. Meidän täytyy varmistaa, että markkinajärjestelmä vastaa uuden vuosisadan vaatimuksia. Junckerin suunnitelma Eurooppa 2020 hanke ja myöskin älykäs ja kestävä kasvu ovat tärkeässä asemassa. Meidän täytyy saada aikaan sitä, mitä kansalaiset odottavat, turvallista ruokaa, ympäristön suojelua ja mahdollisuus taistella ilmastonmuutosta vastaan. Niin lisäksi otetaan työpaikkoja säilyttää maaseudulla. Joku paremmin pystyisi tämän, hoitamaan tämän kaiken kuin antaumuksia työtä tekevä viljelijä. Muutama esimerkki viimankaisista maatalouspolitiikan saavutuksista. Otetaanpa Venäjän vientikielto. Yhtäkkiä markkinat sulkeutuivat ja monet maanviljelijät eivät pysty viemään tuotteitaan. Siinä ryhtiin toimiin, jotta voitiin lieventää tämän vientikiellon vaikutuksia ja tulomenetyksiä. Vuosi on kulunut vientikielon käyttöön ottamisesta. Monet ovat löytäneet vaihtoehtoisia markkinoita kotimaastaan, taikka sitten tuotanto on voitu mukauttaa. Kokonaisarvo, joka Euroopan, Euroopan elintarvikkeiden viedellä pienillä on, on itse asiassa noussut 5 prosenttia arvoltaan huolimatta Venäjän kielosta. Tuotteiden kilpailukyky on hyvä ja elintarkoita on voitu viedä. 122 miljardia oli maataloustuotteiden vienti yhteensä 14. 8 prosenttia on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut joka vuosi. Kaupan vajeesta 2009 on tähty 18 miljardiin ylijäämää vuonna 2014. Mitä kestävyyteen tulee ja ympäristö toimiin. Ympäristötoimet ovat yhä merkittävämmässä asemassa uudistusten kautta, joita lainsäätäjät ovat saaneet aikaan. Maatalouspolitiikka tänään kunnioittaa paljon enemmän ympäristöasioita. Viherryttämistä tapahtuu ilman suuria maksuja 2015 vuodesta eteenpäin 12 miljardia joka vuosi on ympäristöystävällisiä toimia varten. Monokulttuureilta voidaan välttyä ja lisäksi pysyvää normi varmistuu. Ympäristötoimet maaseudun kehittämisen puolella raajentajan niitä lisätään 2014-2020 ohjelman kaudella. Ja biodiversiteetti ja myöskin muut toimet on otettu huomioon. Nyt halutaan toimia myöskin älykkäinen niin kuin aiemmin. Euroopan innovaatiokumppanuus liittyy pilarien kaksi. Tämä kokoaa maanviljelijät, tutkijat ja kaikki muut osapuolet yhteen, jotta maatalouden tuottavuus ja kestävyys saadaan paremmalle tolalle. Kuten voitte havaita, maatalouspolitiikka tuottaa nyt jo tulosta mutta näinä tiukkoina budjettiaikoina, euroskeptisyyden aikoina, meidän täytyy yhä enemmän osoittaa, että Euroopan talousarvioista käytetyt varat tuottavat hyötyä ja lisäarvoa Euroopan kansalaiselle. Pidän hyvänä Kalderan vaatimusta, että EUn talousarvio pitäisi suhtautua uudella tavalla. Yrittäen sitoutunut myöskin Georgievan budjettiin uudistuksia, jotka pyrkivät tuloksiin. Me tarvitsemme oikeita välineitä viljelijöiden ja myöskin oikeita välineitä, joilla voidaan raportoida asioista. Olen saanut mieltä niiden kanssa, kun haluavat lisää tuloksia aikaan ja lisäävät odotuksia. Monivuotinen luonne myöskin maatalouspolitiikan puolella tai maataloudessa täytyy ottaa huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikuttavuutta ja toimintaa voi, täytyy voida arvioida ja myöskin pitkän aikavälin tavoitteet täytyy asettaa oikean suhteeseen. Kunnollinen hallintaverkko tarvitaan ja keskustelun pohjana tulee tulemaan nämä periaatteet. Olen samaa mieltä sitä, että yksinkertaisuus on merkittävä asema, kun pitää varmistamaan parempi politiikka ja sen toteuttaminen ja matalampi virhe taso, koska mikäli asiat yksinkertaisempia, virtaa syntyy vähemmän. Ja me ei pärjää pelkästään maatalouspolitiikkaa nousta pitäen mandaattini aikana on tehnyt selväksi sen, että yksinkertaistaminen on yksi tärkeimpiä prioriteetteja, niin tarkoituksena on tehdä maanviljelijöiden elämästä helpompaa, Tämä vähentää tarkastustaakkaa ja parantaa moitteetonta varainhoitoa, samoin kuin byrokratia vähentää. Olen ehdottanut alustavia tarkastustoimia. Tämä vähentää eri kaavakkeiden täyttöä ja muuta byrokratian taakkaa, joka on viljelijöiden kontolla. Yksinkertaistaminen halutaan toteuttaa ilman, että varainhoito vaarantuu. Uskon, että kun ehdotan valvonnan vähentämistä mikäli virhettä somatella, tähän voidaan päästä. Mahdollisuus vähentää paikan päällä tehtäviä tarkastuksia Odotettu huomenna vuonna 2016, mikäli tietyt ehdot täyttävät jäsenvaltioita kannustetaan tehokkuuden parantamista sen sen tarkastuksesta. Yksinkertaiset y- yksi yhtenäinen tarkastus paikan päällä on kätevämpää myöskin viljelijän kanssa kuin mulkoiset tarkastukset. Ja myöskin kollektiivinen toiminta maa- seudulla. Markkinoiden heilahteluiden voidaan paremmin reagoida, mikäli viljelijät kokoavat voimansa yhteen kansallisten viranomaisten tuella. Mitä nyt sitten voidaan tehdä? Kauaskantoisempia uudistuksia tarvitaan mukaan luettuna aktiivisen viljelijän lausike pitäisi lisätä tähän al- alkuperäisen lainsäädäntöön, mikäli olosuhteet toteutuvat ja yksinkertaistaminen ei vaaranna muita maatalouspolitiikan tavoitteita. Siihen pyritään. Me tarvitsemme teidän tukeanne, kun tällaisia ehdotuksia tarkastellaan. Ei pidä unohtaa, mihin me pyrimme. Pyrimme yksinkertaistamaan politiikkaan ilman, että on varainhoito vaarantuu. Lopuksi puheenjohtaja, haluaisin painottaa sitä, että maatalous on Euroopan ytimessä, sen sydämessä. Se on komission, merkeinen, komission merkittävä prioriteetti. Joskus maataloutta pidetään itsestäänselvyytenä, me joka ikinen päivä, kun me istumme syömään tai kävelemme maaseudulla, me kuitenkin pystymme nauttimaan maatalouspolitiikan hedelmistä. Kiitos tästä äh, meditatiivisen politiikan vetoomuksesta. Ja nyt puheenvuoron saa meidän esittelijämme Martina Lavajova. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja arvoisat kollegat, komission jäsen, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Aamulla kollegat kysyivät, että no mitäpäs, oletko nyt hyvällä tuulella, kun tämä asia käsittelyssä. Minä sanoin, että ainahan minä olen hyvällä tuulella. Ja, nyt, ja sitten sanoin, että, että olisi vielä paremmalla tuulella, jos voisin puhua tsekkiä, näin ajattelin, mutta en minä nyt sitten kuitenkaan puhu halusin tämän komission vastuuvapauskäsittelyn puitteissa todeta, että meidän täytyy toimia vastuuvapauksien suhteen rakentavammin, ei keskittyä niinkään virhetasoihin kuin tuloksiin. Ja kiitän komission jäsentä siitä, että hänkin puheenvuorossaan korosti juuri näitä tuloksia. Ja kiitän tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Tilintarkastustuomioistuin 2014 vuosikertomuksessaanhan hän nimenomaan tarkasteli suoritusperusteisuuden kannalta tätä eurooppalaista lisäarvoa, joka mielestäni tulee ilmi ainoastaan kun kustannuksia ja lopputulosta verrataan keskenään, mitenkä kustannustehokasta toimintamme on ollut. Ja maatalouspolitiikka on yksi kaikkein integroiduimmista Euroopan unionin politiikan aloista ja ilmeistähän on, että kyllä sieltä, siellä tulosta syntyy. Nyt kuulimme komissiolta ja myös osittain tilintarvistuomioistuimelta, mikä on maatalouden rahoitusmallin tilanne ja sehän on nyt parantumassa. Jos katsotaan virhetason kehittymistä, niin voidaan myös katsoa, että ollaan kyllä matkalla oikeaan suuntaan. 6,2 prosenttia on virhetaso, on yksi kaikkein korkeimmista virhetasoista eri politiikan aloilla ja valitettavaahan se on, että tilanne on edelleen tällainen. Mitä tulee ensimmäiseen pilariin, tilanne näyttää tulevan paran, paremmaksi, samoin sitten täydentävien ympäristötoimien suhteen 2,2 prosenttia, eli hyvin lähellä ihan tuota kynnysarvoa. Ennen kuin nostan esiin tiettyjä kysymyksiä, voisin ehkä mennä vielä näihin yhteisen maatalouspolitiikan peruskysymyksiin, toimijoihin sekä politiikan päätavoitteisiin koska kyllä näistä varmaan tarvitaan myös yhteisymmärrystä. Ensimmäinen seikkani niin liittyy pääosaston avainindikaattoreihin, eli maa, maanviljelijöiden tulot. Mm, Agripääosasto oli hyvin äh, optimistinen vuosikertomuksessaan, katsoi, että vuonna 2014 maanviljelijöiden tulotaso kyllä väheni hieman aiempiin vuosiin verrattuna. Lopputulosta voidaan pitää kuitenkin tyydyttävänä näissä olosuhteissa. Samalla täytyisi muistaa, että viljelijöiden määrä EU:ssa on vähentynyt jatkuvasti 2008-2013 välillä maatalousalan toimijoiden työntekijöiden määrä väheni noin miljoonalla EU:ssa. ssa ja mm, kun katsotaan tätä suhteellisen hyvää tulosta YMPssä viljelijöiden tulojen ja kilpailukyvyn suhteen, niin mahtaakohan se kuitenkin johtua siitä, että viljelijöiden määrä on vähentynyt? Vai johtuuko se tehokkaammasta politiikasta ja paremmista maatalouskäytännöistä? Mielestäni tämä on yksi merkittävimpiä kysymyksiä, joita meidän täytyy itsellemme esittää. Sitten mitä palkkoihin tulee maatalous alan palkat ovat edelleen kyllä, lahavat pahasti jäljessä muun palkkakehitykseen verrattuna. 44,7 prosenttia kaikista eh, tiloista eh, on tiloja, joiden tulotaso on alle 1000 euroa vuodessa. Onko komissio siis ihan varma siitä, että YMP pääsee tavoitteeseensa, eli suojelee viljelijöitä markkinahäiriöiltä, kun ajatellaan vaikkapa sianliha-alaa tai maitotuotantoa. Mm, kun puhutaan tavoitteista maanviljelijöiden määrän suhteen ja ylipäätään edunsaajien rakenteesta. Sitten kun puhutaan tuloksellisuudesta ja suoritusperusteisuudesta näistä kumppanuussopimuksista, niin aika muodollisesti nämä suorituskriteerit on lyöty lukkoon tilintarkastustoimistojen mukaan 97 prosentissa tarkasteluista hankkeista. Kuitenkaan tässä ei oltu kovin tiukkoja, joten komission jäsen, millä salkkunne osalla olette sitä mieltä, että suoritusperusteisuus toimii parhaiten. Koska, ja oletteko valmis puhumaan tästä, koska kyllä juuri tästä suoritusperusteisuudesta ja tuloksellisuudesta täytyy puhua. Ja kun puhutaan kohesiopolitiikasta, maaseudun kehittämisestä, kumppanuussopimuksissa 2014-2020 kaudella, niin otetaanko nämä huomioon? Onko komissio huomannut jotain synergiaetua? hankeperusteisen tukimallin ja suorien tukien mallin välillä? Tämä olisi myös tärkeä kysymys mielestäni. Sitten toinen kokonaisuus, yleinen budjettirakenne. Yhteinen maatalouspolitiikka ja unionin budjettirakenne liittyvät kiinteästi toisiinsa – ja komissio on tuottanut paljonkin tietoa ja kahdeksan miljoonaa viljelijää hyötyy YMPstä komission tietojen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 2 prosenttia Euroopan väestöstä hyötyy 40 prosentista EU-talousarviosta. 55,6 miljardia euroa. Ja puolet edunsaajista saa alle 4000 euroa vuodessa. Eli jos kaikki tämä tieto kerätään yhteen ja tarkastellaan edunsaajien, YMPn edunsaajien ähm, tilannetta äh, ja vääristymiä siinä, kuka hyötyy ja kuinka paljon, niin kyllä tässä varmaankin tulisi keskittyä entistä paremmin viljelijöiden tuloihin. Eli on kyllä aika optimistista sanoa, että Euroopan äh, tuet tehokkaasti tukisivat viljelijöitämme ja auttaisivat markkina, markkinoiden heittelehtiessä. Haluaisin todella kysyä komissiolta, voisiko komissio ehkä pyrkiä määrittelemään uuden tavoitteen avainindikaattorien joukkoon, eli reilumpi suoran tuen jakomalli. Haluaisin kuulla komission jäsenen ajatuksia tähän liittyen. Sitten minulla olisi kolmas seikka, kysymys Hankkeeseen liittyen tämä tilintarkastustuomioistuimen pilottihanke. Olen siihen hyvin tyytyväinen. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta siitä, että se on arvioinut maaseudun kehittämishankkeita niiden suoritusten perusteella. Ja jälleen kerran tämä osoittaa minulle, että suoritusperusteisuus on erittäin vaativa Ja kysyisin, koska valittelen sitä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan rahoitusvälineet 2007-2013 kaudella olivat eh, hieman epäonnistuneita eh, ja miettisinkin, että mitähän komissio aikoo tehdä ja mitä teki vuonna 2014 korjatakseen tämän tilanteen. Täytyy sanoa, että kyllä minulla olisi muitakin kysymyksiä liittyen sääntöjen mukaisuuteen, mutta ehkä minä jätän nämä kysymykset seuraavalle kerrokselle. Aa, no seuraava kerros ei tulekaan. No, sitten vielä pari lyhyttä kysymystä, koska kollegoilla varmasti on myös kysyttävää. Tai ehkäpä minä, minä palaan tähän asiaan nyt sitten vielä hetken kuluttua. Kiitos. Ja sitten komissio se voi vastata. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä. Täällä oli hyvin paljon kysymyksiä tässä. Pyrin tekemään parhaani vastaakseni niihin. Yhteisemaa viljelypolitiikan äm, tarkoitukset ovat selvät. Meidän on tarkoitus tukea viljelijöitämme, tukea äm, politiikkamme alueellista taloudellista osiota ja tasapainottaa tilannetta maksuilla, joita suoritamme. Eli vaikkapa viljelijöiden määrä onkin laskenut, Tämä on ymmärrettävää, kun politiikkamme on markkinalähtöistä ja lainsäätäjät ovat sitä sopineet. Meillä on nyt tilanne, jossa ähm, rakenteellisia uudistuksia jäsenmaissa tapahtuu, äh, viljelyksien koot äh, monissa maissa kasvavat, äh, ne vaihtelee tietenkin hiukan jäsenmaassa toiseen, viljelijöiden määrä laskee, mutta 3,7 prosenttia tämä vähennysmäärä keskimäärin on. Toisaalta me olemme paljon parantaneet sitä lisäarvoa, jota Ähm, elintarviketuotannossa saamme aikaan erityisesti elintarviketuotteiden lisäarvoa, jota viljelijät tarjoavat. Meillä on miljoona lisää työpaikkoja Eurostatin mukaan syntynyt viimeisen kuuden vuoden aikana. Eli tämä on hyvin suuri mm, lisäsykäys ollut maanviljelyssektorilla. Tarkoitus on tukea viljelijöitä mm, maaseutualueilla ja yhteisöissä ja 23 prosenttia usein on viljelijöiden tuloosuus, jonka he saavat tuista. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että viljelijät pystyvät yleisiä hyödykkeitä tarjoamaan. Ellei viljelijöitä ole, ympäristötavoitteemme eivät täytyisi sillä tavalla kuin haluaisimme niiden täyttyvän jälleen kerran, kun tarkastelemme tuloosuutta. Täytyy ymmärtää, että tulot riippuvat monista tekijöistä, jotka ovat täysin riippumattomia osittain YMPistä, erilaisista verotustasoista eri jäsenmaissa ja suurista eroista. Kun tarkastelemme viljelysektoria, havaitsemme, että monet viljelykset ovat pieniä ja saavat pienen määrän, pienemmän määrän suoria tukia kuin suuremmat viljelykset. Ja tämä on syy sille, miksi lainsäädäntäjät ovat edellisessä uudistuksessa pyrkineet sisäiseen ja ulkoiseen lähentymiseen. Tarkoitus on kasvattaa pienviljelyksien mahdollisuuksia saada suurempi osuus suhteellisesti suorista tuista. Ja tulee suoriin tukiin. Voin todeta, kuten aikaisemminkin, että ne on uudelleen jaettu erityisesti keskitymme alle 30 hehtaarisiin viljelyksiin niin, että voisimme pienviljelijöitä tukea. Meillä ei ole tässä yhteydessä mitään äm, kattorajaa. Sitten YMPn kaksi pilaria toimivat toisiaan tukien. Ensimmäisessä pilarissa ovat nämä perustuet, suorat tuet, jotka auttavat viljelijöitä selviämään taloudessa ympäristössä. Tarkoitus on tarjota tukea investointeihin, toisen pilarin kautta koulutukseen, investointiin ja ympäristötoimiin. Eli tämäkin on osio maksu ulottuvuutta. Me olemme antaneet viime syyskuussa julkaistussa tiedotteessamme lisätietoa tästä. Esimerkiksi eräs viljelijäpariskunta Alankomaissa päätti maitotilalla tarjota myöskin päivähoitomahdollisuuksia ja tarkoitus oli tukea heitä investoinneilla Tarkoitus oli siis luoda mahdollisuus kaupunkialan urbaanille lapsille nauttia tässä tilaisuudessa samalla luomalla uusia työpaikkoja. Erät viljelijät taas ovat tuotanto laitteistohankkeet, jotta voisivat omaa juustoa esimerkiksi tuottaa. Nämä ovat esimerkkejä sitä synergiasta, jota voimme luoda. Te mainitsitte Äh, tilintarkastustuomioistuimen ähm, kannan siitä, että tuot eivät ole hyvin kohdennettuja ja että niiden ähm, hinta on niin korkea. Me, me emme saa unohtaa, että suurin osa näistä äh, toteutuu suunnitelman mukaisesti. On erilaisia syitä sille, miksi äh, virhetaso erityisesti keskittyy siihen, että ähm, tukikelvottomia hankkeita tai että se koskee kelvottomia tai muita hankkeita. Kaudella 2017-2030 ähm, komissio ryhtyy Eurooppa 2020 ohjelman ähm, puitteissa tarvittaviin toimiin. Me olemme päivittäneet ohjelinjoja ja myöskin haluamme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella jakaa parhaita käytänteitä jäsenmaata, ei millään tavalla sitä rankingiin ennen kuin loppupäättyy päätös on tehty ja tilintarkastustuomioistuin myöskin tarjoaa meille erityisen äm, tarkistuslistan, jonka me olemme tarkistuksia koskevien ohjeiden mukaan tarkistaneet. Meidän tarkoituksemme on varmistaa myöskin se, että kansallisviranomaiset saavat nämä ohjeet käyttöönsä. Me olemme pyrkineet varmistamaan sen, että synergia syntyy ja meillä on tämän toteuttaaksemme ollut monia kuulemistilaisuuksia vuosille 2000 monet pääosastot, kuten esimerkiksi ilmastoympäristö ja maa, viljelyspääosasto ovat olleet tehneet yhteistyötä, että voisimme luoda enemmän synergioita, jotka mainitsitte, olemme täysin samaa mieltä tässä, ja tämä koskettaa myöskin kumppanuussopimuksiamme. Sitten rahoitusvälineisiin. Todellakin olen sitä mieltä, että rahoitusvälineet on otettu huomioon vuosien 2014-2020 kaudella tilintarkastustuomioistuimen lausunto on myöskin otettu huomioon ja nämä uudet tuotteet me olemme tehneet Euroopan investointipankin kanssa yhteistyötä, että voisimme luoda uusia rahoitusvälineitä ehm, ja mahdollisuuksia tukea niitä ihmisiä, jotka haluavat aloittaa viljelyn, esimerkiksi nuoria viljelijöitä, jotka ensimmäisen kerran perustavat viljelmän, tai niitä, jotka haluavat esimerkiksi maidon jalostuksen investoida tai viherryttämiseen. Kaikki nämä tavoitteet on nyt muotoiltu ähm, ja ne ovat EIPn maaseutualueen kehitysohjelmissa mukana. Me toivomme, että me voimme näiden ohjelmien kautta luoda vipuvoimaa, saada lisää rahoitusta tukemaan viljelijöitä pitkällä aikavälillä, jotta yritykset äh, saisivat äh, lisää vivutusta EIPstä. Eräät alueet ovat kehittyneet nyt tässä pidemmälle kuin toiset, mutta meillä on järjestetty seminaareja ja koulutustilaisuuksia, että ihmiset tietäisivät, minkälaista apua on saatavilla, jotta he turvautuisivat siihen. Uskoakseni tässä oli vielä vielä yksi lisäkysymys esittelijältä. Tiedän, että teitä kiinnostaa yhtä paljon kuin minuakin äm, nämä tulosindikaattorit ja me olemme sopineet yhteisestä äh, YMPn seuranta- ja arviointipuitteistosta. Ensimmäisen kerran tulee viemään aikaa ennen kuin tämä täysin on toiminnassa, mutta indikaattorit, äh, jotka me otamme huomioon riippumattomassa YMP-arvioinnissa – tulevat olemaan maaliviljelyksen tuotto, työllistäminen, hyödykkeiden hinnat, ja todellakin vuonna 2016 me tulemme äm, tietyillä alueilla tekemään arvioinnin viherryttämistä ja ympäristötavoitteiden täyttymisestä. Toimivatko YMPn ympäristötavoitteet vai eivät? vuoden 2016 lopussa lainsäätäjä tuli arvioimaan tätä. Me myöskin tarkastelemme hyödykkeiden hintaa, kuluttajahintaa, elintarvikeketjua, maanviljelysalan toimijoiden tuloja. Ja sitten meillä on erilaisia indikaattoreita, kuten esimerkiksi veden laatu, ympäristöseikat ja se, olemmeko me Pariisin hiljattaisen sopimuksen linjoille voisimmeko tehdä enemmän ilmastonmuutoksen torjumisessa. Nämä ovat niitä indikaattoreita, joita me käytämme, tai osa niistä indikaattoreista, joita me käytämme YMPn arviointipuitteistossa, ja vuosina 2017-2018 toivottavasti voimme raportoida asiasta enemmän teille, jotta saisimme syvällisemmän arvion aikaan. Kiitoksia. Kiitos. Nyt meillä on sitten täällä puhujalistalla. En tiedä Ines, haluatko sinä käyttää puheenvuoron vai teidän varjoesittelijänne Pirinski? Pirinski, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista, kuinka paljon arvostan sitä yksityiskohtaisuutta ja laadukkuutta, jotta komission vastauksista havaitsee Tämä on hyvä jäsentenkin kannalta. Uskon, että mitä herkkäluontoisiin ja perinteisiin haasteisiin tulee sen osalta, kuinka virhetaso saadaan matalammalle tasolle. Tähän saatiin vastauksia. Varsinkin vastaus 31 osoittaa, kuinka sitoumuksella ja antamuksella komissio on toteuttanut joitakin uudistuksia. Tiedot osoittavat, että yleinen suuntaus on myönteinen. Uskon, että kaiken kaikkiaan suuntaus on myönteinen ja toivottavasti tuolla teillä myöskin pysytään menossa parempaan suuntaan. En nyt haluaisi liikaa paneutua yksityiskohtiin. Haluaisin kuitenkin mainita rahoitusvälineet, jotka komissaari Hogankin mainitsi toisessa puheenvuorossaan. Eräs kysymys on esitetty yksinkertaistamisvaatimusten yhteydessä. Tänään komissiokin pyrkii. Haluaisin kysyä, seuraavaa. Onko riittävästi huomiota näiden uusien instrumenttien kehittämisprosessin yhteydessä? Onko se tässä tarkasteltu niiden soveltamisalaa ja toteuttamista ja onko riittävästi kiinnitetty huomiota juuri yksinkertaistamisen haasteeseen? Kuten valiokunnassakin on asiasta puhuttu, rahoitus välineiden yhteydessä on kaiken kaikkiaan tunnustettu niiden hyöty, niin kuin kirjallisissakin vastauksissa on todettu. Siitä huolimatta niihin liittyy merkittäviä haasteita, mikä niitä halutaan asianmukaisesti ja tehokkaasti käyttää hyväksi. Voisiko komission sen hieman kommentoida tätä puolta? Mitä yhteisen maatalouspolitiikan tuloksiin tulee ja vaikuttavuuteen, kun tarkastellaan tulotason maaseudulla? Uskon, että komissio on asianmukaisesti tätä käsitellyt. Ja asianmukaista onkin, että tarkastellaan tuloksia ja myöskin maatalouspolitiikan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta arvioidaan ja otetaan huomioon myöskin virhetaso. Samanaikaisesti täytyy riittävästi kiinnittää huomiota ja antaa tunnustusta myöskin tuloksille, joita on saatu aikaan. Ja komission jäsen, olkaa hyvä. Chairman, and uh, thank Mr. Prinsky for acknowledging that we are... Kiitos Pirinski, kun myönnätte, että jonkinnäköistä edistystä teidänkin mielestänne me olemme tehneet. Voin varmistaa ja vakuuttaa teille, että pyrimme kaikki rahoitusvälineet saamaan mahdollisimman hyvään käyttöön ja me tunnustamme, että monet säännöt kyllä monimutkaistavat asioita, mitä tulee rahoitusvälineiden käyttöön ja maaseudun kehittämiseen, sitten kun ylipäätään meillä on kohesiorahasto sekä rakennerahasto tässä pelissä mukana, mutta me rohkaisemme jäsenvaltioita ja alueita toteuttamaan ennakkotarkasteluja, jotta ne löytäisivät ne tarpeet, joita niillä on. Ja me tietenkin sitten pyrimme sääntöjämme vielä yksinkertaistamaan. Kyllähän tämä vaikeaa on, mutta me todella, voin todeta, että te olette aivan oikeassa ja me jatkamme työtä jäsenvaltioiden kanssa yhdessä yksinkertaistamisen nimissä niin, että eri kehittämisohjelmien sääntöjä todella saataisiin yksinkertaistettua ja helpotettua. Kiitos. Seuraavaksi kollega Zeller, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minua jossain määrin kyllä häiritsee, kun todetaan, että on laskuvirheitä ja tietyt kriteerit eivät ähm, sääntöjen mukaisesti tulekaan tarkasteltua, kun puhutaan äh, Euroopan rahojen jaosta. Ja sitten äh, vaaditaan yksinkertaistamista, eli että kun äh, byrokratia ja määräyksiä ja sääntöjä on vähemmän, niin sitten virheitäkin tapahtuu vähemmän. Hmm, mahtaakohan se nyt ihan näin olla, ettei jouduta ihan sivuraiteille, niin varoittaisin kyllä. Jos on aivan järjettömiä määräyksiä, niin totta kai kannatan sitä, että äh, niistä luovutaan maanviljelijöiden edun nimissä. Siis asiat, jotka ei mitenkään liity esimerkiksi tuotantoprosessiin, niin totta kai yksinkertaistamista tarvitaan. Mutta samalla ei tule kuitenkaan vesittää järjestelmäämme niin, että kukaan ei enää tiedä, että mihinkä äh, veronmaksajien rahat oikeastaan on käytetty, että onko niitä ylipäätään käytetty yhtään enää tavoitteellisesti. 2014 maatalouden alalla 58 miljardia euroa käytettiin. Kyse ei ole enää ihan mistään pikkurahoista. Ja 2014 40 prosenttia nämä 58 miljardia tekivät EUn kokonaismenoista, kokonaisbudjetista. Ja kun puhutaan maanviljelystä, maataloudesta, niin kyllä edelleen on varmaan silmien edessä sellainen kuva, kun paimen paimentaa eh, laumansa, mutta ei se kyllä ihan niin enää taida tosiasiassa olla. Pienimuotoinen maanviljely, joka tietenkin kuuluu kulttuurimaisemaamme, ansaitsee tukea, mutta Eh, hyvin vähän sitä enää on. Ja näistä numeroista näkyy muun muassa se, että maatalous kaiken kaikkiaan vuonna 2014 vei tuotteita 122 miljardin euron edestä yli. Eh, mä oli tässä 18 miljardia. Joka vuosi vuodesta 2010 alkaen tämä ylijäämä on lisääntynyt Venäjästä, venäjää pakotteista huolimatta. Näyttää siltä, että maatalous on aika hyvää liiketoimintaa. Kannattaa ryhtyä tähän liiketoimintaan varmaankin. Ja kun katsotaan vaikkapa Saksan maakauppoja, erityisesti itäisessä Saksassa, niin maakaupoista, mitä tulee tonttien ja maan hintaan, niin Äh, hin, hin, hinnan lisäys on äh, yli 10 prosenttia. Eli kyllä tässä varmaankin maataloustuotannon kokonaiskuvasta äh, tulisi saada parempi käsitys, ettei joka kerta kun on todellinen tai kuviteltu kriisi, vaadittaisi lisää tukiaisia maataloudelle. Esimerkki tältä aamulta luin, että lihan hinnat sianlihan sekä siipikarjan lihan suhteen ovat laskusuunnassa, koska sianlihan ja siipikarjan lihan tuotanto erityisesti tehotuotannossa lisääntyy jatkuvasti ja esimerkiksi Saksan itäosin halutaan perustaa yhä uuden, uusia lisää ja lisää tällaisia massatuotantolaitoksia ja tietenkin pienviljelijää mm, tässä sitten joutuu nostamaan kädet ylös ja lopettamaan tuotantonsa, kun voitot ovat tällaisia, tällaista luokkaa, siis nämä vientivoitot, joihin äsken viittasin, niin kyllä tässä kehityspoliitikkonakin täytyy vielä myös miettiä sitä, että mihinkä tämä kaikki vienti menee. Tuhoammeko me samalla esimerkiksi kehitysmaiden tuotantoa näillä, tällä viennillämme ja näillä tukiaisillamme. Eli kyllä tästäkin täytyisi jossain vaiheessa puhua, että miten meidän tukipolitiikkamme maatalouden alalla, onko se vielä tervettä vai pitäisikö mahdollisesti tehdä jotain korjausliikkeitä, koska emme me varmaankaan halua muuta kuin, että meillä on alueellista tuotantoa, myös pieniä yrityksiä, jotka voivat pärjätä ja selviytyä. No niin, tässä tämä ehkä minun puoleltani. Ja no, tuet maksetaan suoraan, laskut jäsenvaltioissa ja mehän olemme viime aikoina kyllä joutuneet valittelemaan sitä, että yksittäisissä jäsenvaltioissa ilmeisesti valvonta on erittäin puutteellista, mitä varojen käyttöön tulee. Ja nyt on kyllä korkea aika puuttua tähänkin. Kiitos. Kiitos ja sitten komission jäsen. Thank you. Uh, Mr. Zeller, but... Paljon kiitoksia aivan aluksi. Jos uh, näin tiukkoja kontrolleja olisi jäsenmaassa, en tiedä miksi 22 prosenttia meillä olisi virhetaso. Ähm, meidän pitää ähm, siis todeta, että äh, kohtuullisen hyvin kuitenkin ähm, järjestelmä toimii, kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tulee esiin. Mielestäni tarkistukset eivät äh, kuitenkaan ole täysin tyydyttäviä. Esimerkiksi kun toiminta suunnitelmien toimeenpanoa tarkastellaan Euroopan unionin varojen käyttöä. Meillä on kuitenkin monia Euroopan unionin varoja suojaavia mekanismeja ja valvontatoimia. Euroopan unionin varoja siis suojataan. Hyvä edustaja, olen samaa mieltä, että byrokratian vähistämisen välillä ja talousarvion suojelun välillä täytyy löytää tasapaino ja siksi olen ehdottanut yksinkertaistamista, jotta tällainen tarkastusten pelkoilmapiiri häviäisi Äh, että ei tarkoituksena ole siis se, että pyritään saamaan äh, viljelijä kiinni rikomuksesta, vaan pyritään auttamaan ennemminkin viljelijää ähm, tarpeellisin tavoin. Vuodelle 2016 olen siis esitellyt ähm, ehkäiseviä ennakkotarkastuksia suorien tukien osalta, eli toisin sanottuna, jos äh, tuen hakija tekee hakemuksen suoraksi tueksi, viranomaiset tarkastelevat tekevät ennakkokatsauksen näihin hakemuksiin, jotta voisivat havaita, onko niissä pieniä virheitä, jotka voidaan korjata ennen kuin hakemus äm, otetaan järjestelmään sisälle. Äh, vuonna 2016 tarkoitus olisi tällainen näköjärjestelmässä, ottaa käyttöön ja se olisi suuri apu. Äh, se hälventäisi niitä pelkoja, joita monilla viljelijöillä on, kun he tekevät hakemuksia, erityisesti pienviljelijöillä. Ja jos meillä on suuri määrä pienviljelijöitä, jotka tuntevat, että järjestelmä on ihan byrokraattisempi kuin he hakevat ähm, jäsenmailta ja Euroopan unionilta tukia. Tämä on ongelma mielestäni siksi pyrin äh, tällaista pelon ilmapiiriä hälventämään, joka on valloillaan tällä hetkellä ja tarkistusten ähm, pelkoa. Esimerkiksi jos viljelijä on alle 10 hehtaaria, hän ei ehkäpä saa mitään tukea, suoraa tukea, jos virhetaso on yli 3 prosenttia. Eli pelon hälventäminen mielestäni auttaisi hyvin paljon poistaisi näitä ongelmia. Tämä liittyy näihin muihin toimiin, jotka olen hiljattain julkaissut ja joita on vielä tulossa. Ja myöskin moitteettoman varanhoitoon Euroopan unionin jäsen veronmaksajien Äh, varojen osalta, mutta olen samaa mieltä, että meidän täytyy yksinkertaista poistaa byrokratiaa ja löytää sopiva tasapaino. Te toitte esiin monia kysymyksiä siitä, mitä YMP äm, talousarvio tekee maatalousalueiden eduksi ja mainitse äh, <clears throat> maaseutualueen kehittymisen 23 miljardia miljoonaa euroa ähm, työllisyyden kasvattamisessa. Tämä on esimerkki siitä, äh, minkälaista lisäarvoa äh, maatalous ähm, ja tuotanto voivat tarjota. Tässä suurimmat hyötyjät ovat nämä 44 miljoonaa ihmistä, jotka ovat elintarviketuotannossa suoraan tai suorasti mukana. Äh, maaseutu alue elävöityy tämän kautta, pystyy tarjoamaan työpaikkoja ja myöskin palveluja ja tarjoamaan tuloa maaseutualueen asukkaille. Meidän on tarkoitus tehdä kohdennettuja ohjelmia, jotka tukevat pienviljelijöitä. Tähän, tässä käytämme YMPn joustoa hyväkseen. Tarkoitus on tehdä maksujen uudelleen kohdentamista, jotta voisimme tiettyjä ryhmiä tukea jäsenmaista on kiinni, käytetäänkö näitä ohjelmia vai ei. Ehkäpä, jos Saksassa ei näitä tapahdu, se johtuu kansallisista viranomaisista. Meidän täytyy myöskin suojella ympäristöä, eläinten hyvinvointia, maaseudun kehittämisen ohjelmien piirissä. Meillä on myöskin moraalinen velvollisuus lopultakin äh, tuottaa kilpailukykyistä eurooppalaista viljelytoimintaa, joka on kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy pystyä äh, maailmanlaajuisesti vuoden 2020 2050 mennessä 9 miljardia ihmistä ruokkimaan, ja ellei viljelysektori tätä pysty tekemään, kuka sen sitten tekisi. Nyt me harjoitamme jo suurta elintarvikkeiden vientiä ja tulevaisuudessakin jatkamme tätä. Voisin mainita myöskin viime joulukuun Nairobin huippukokouksen, jossa ensimmäistä kertaa – päätettiin täysin elintarvioiden ähm, viiden osalta kehittyneen maista poistaa ähm, vientituet ja tulevaisuudessa myöskin äh, kahdeksan vuoden sisällä kehitysmaissa tullaan toimimaan samoin. Meillä tulee siis olemaan äm, tasapuolinen kilpailuympäristö, kun näitä tukia puretaan ei vain Euroopan unionissa, vaan ympäri maailman. Me myöskin olemme maaseudun kehittämisohjelmien myötä pyrkineet tukemaan uudistuvan energian tuotantoa, esimerkiksi biomassan tuotantoa. Me olemme tehneet investointeja, jotka tulevat tuottamaan uudistuvan energian alalla suuren määrän lisäarvoa. Tässä on valtavaa potentiaalia olemassa ja meidän täytyy ehkäpä kohdentaa jonkin verran maaseudun kehittämistoimia, jotta tämä ala kehittyisi tulevaisuudessa merkittävästi. Tässä on esimerkkejä siitä, mitä YMPn piirissä pyrimme toteuttamaan. Pyrimme ähm, yksinkertaistamaan toimia, mutta sitä täytyy tasapainottaa. Meidän täytyy aina pyrkiä tukemaan viljelijöitä, vähentämään vähentää byrokratiaa ja varmistaa kuitenkin moitteeton varainhoito. Seuraava puhuja on kollega Stas. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Minä haluaisin äh, teille ja kabinettinne jäsenille ja maatalouspääosaston kaikille kollegoille esittää kiitokset. Te vastasitte erinomaisella tavalla kirjallisiin kysymyksiin. Me saimme todella hyödyllistä tietoa ja hyvät vastaukset. Pari kysymystä vielä. Kun puhuitte Rabopankin toimista Raboform investointirahaston kautta. Se on ostanut Romaniasta suuren maa-alueen ja vuokrannut sen viljelijöille. Ja viljelijät näin osan maatalous tuistaan, tuista, jotka he saavat yhteisen maatalouspolitiikan rahastojen kautta, käyttävät tällaisena takauksena. Me olemme kuulleet tästä ja nyt on sitten todettu, että eipä tässä mitään. Rabopankilla sekä kyseisillä viljelijöillä on oikeus tehdä näin teidän vastauksenne mukaan tähän ei siis liittyisi minkäännäköistä ongelmaa. Mutta komission jäsen, kyllä minä asiaa tarkastellen olen sitä mieltä, että tällaiset käytännöt äh, vääristävät tilannetta. Me tiedämme, että esimerkiksi toiminnan käynnistäville viljelijöille äh, maan ostaminen on hyvin äh, hankalaa, vaikeaa, kallista ja useimmat viljelijöistä Eh, kun ovat jo EU-ssa keskimäärin yli 55-vuotiaita. Ja sitten 8-10 eh, prosenttia viljelijöistä on alle 35-vuotiaita, niin tällaiset käytännöt, niin kuin Rapopankki nyt eh, Romaniassa, johtavat siihen, että Romanian maa hinnat maatalouspuolella maan hinnat nousevat ja sitten muille viljelijöille maan hankinta tulee entistä kalliimmaksi ja hankalammaksi. Eli tällaiset käytännöt itse asiassa äm, vääristävät tilannetta. Miten voidaan huolehtia siitä, että maataloustukiaisia eivät suuret yhtymät käytä näin väärin, koska näin sitten maan hinta nousee entisestään. Sitten oli kysymys numero 60. Siihen haluaisin myös palata horisontti 2020 rooli. Te vastaatte, että horisontti 20 20 rahoitetaan maataloustutkimusta ja tätä kautta tämän tutkimuksen avulla pyritään tehostamaan maataloustuotantoa. Komission jäsen, kun nyt katsotaan tutkimus- ja kehitysmäärärahoja ja miten niitä käytetään Euroopan unionissa, niin voidaan heti nähdä, että tässä on merkittävä epätasapaino maataloustutkimuksen välillä yhtäältä bioteknologian alalla ja sitten toisaalta muun tyyppisen viljelyn alalla. Ajattelen vaikkapa agroekologiaa. Mitä keinoja teillä komission jäsenenä on huolehtia siitä, että maataloustutkimusrahoja käytettäisiin tasapainoisemmin, siis horisontti 2020 kautta tasapainoisemmin yhtäältä bioteknologiaan ja sitten taas toisaalta muihin eh, kestävämpiin maatalousmalleihin, kuten vaikkapa agroekologiaan. Nämä olivat minun kaksi kysymystäni. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ja komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Stas. And... Kiitos herra taas. Tiedän, että te olette esittänyt jo kirjallisen kysymyksen ja saanut vastauksenkin siihen. En tiedä, odottaako, nyt samaa vastausta kuin aiemmin. Totesi, että komissio sai asiasta tietää samalla tavalla kuin tekin, eli median kautta. Tarkemman tiedon puuttuessa minun on hyvin vaikeaa antaa mitään lopullista vastausta sen parempaa kuin jonka olette jo saanut. Säännöt liittyvät suurin tukiin eivät estä saamasta niitä tukia, jotka muutenkin saisi esimerkiksi silloin, kun on kyse rahoitusvälineistä ja takuista. Joten tämä on edunsaajan kannalta edelleenkin, sanottuna kuin aiemminkin, edunsaaja edelleenkin voi tehdä niin kuin haluaa näille tuille mukaan luettuna tapaukset, joissa halutaan käyttää tätä muun omaisuuden hankkimiseen. EUn tuet ja muut eivät saa vaikuttaa maan hintaan esimerkiksi. Olen tiedostanut myöskin Uulafilta, onko mitään tutkimusta meneillään asiasta, ja Uulas totesi, että mitään tutkimusta ei ole meneillään asian tiimoilta. Joten olin pahoillani, että en voi antaa teille enempää tietoa, koska muuta tietoa minulla ei ole, mutta mikäli uutta tietoa tulee, ilman, niin me tutkimme asiaa. Kansallinen lainsäätäjä voi pistää omia säännöksiään maatalouspolitiikan sääntöjen päälle. Jotkut tekevät näin, jotkut eivät. Lainsäätäjät päättävät joustavuudesta jäsenvaltioille jossakin määrin, joten jäsenvaltiot voivat tehdä niin kuin haluavat. Ymmärrän kyllä, että monilla nuorilla viljelijöillä on vaikeuksia saada maata omakseen. Nyt kohdemme lisää tukia nuorille viljelijöille katsoaksemme, voisimme auttaa tässä Ensimmäistä kertaa nyt lainsäätäjät on havainneet, että lisää maataloustukimaksuja tarvitaan ja suoria tukia juuri nuorille viljelijöille. Olen pyrkinyt saman aikaan hieman muutettuja sääntöjä, jotta investointipankkia voitaisiin käyttää auttamaan nuoria viljelijöitä, jotka ovat aloittamassa toimintansa ja heillä ei ole omaisuutta eikä maata, mikäli he eivät ole muuten saaneet maata haltuunsa. Heille pitäisi antaa matalakorkoista lainaa esimerkiksi, jotta he voisivat aloittaa toimintansa jatkossakin toiminnan. Horisontti 2020 ohjelmasta totesin, että teemme tässä tutkimus- ja kehityspääosaston kanssa tässä lähes yhteistyö 1,6 miljardia on tässä annettu maatalousperäistä tutkimusta innovaatiota varten tälle ohjelmakaudelle. Tämä on tieteellisen näyttöön perustama lähestymistapa. Yhteinen tutkimusneuvosto auttaa tässä ja auttaa komissiota myöskin arvioimaan prioriteetteja, elintarvikkeet, vesi ja energia. Näissä pohditaan, kuinka innovatiivisempia voitaisiin olla – jatkossa. Ja parisen neuvotteluiden kautta tästä on tullut vielä suurempi päivänpolttavampi aihe. Kestävyys, elintarvikkeiden turvallisuus ja maaseudun elvyttäminen 2014-2017 kaudella on meneillään tämän vuoden puolin välin paikkeilla. Nähdään, mitä tuloksensa tuo aikaan ja mitä ehdotuksia tullaan tekemään. Nämä toivottavasti vastaavat jossain määrin myöskin teidän pyyteitänne. Kiitokset komission jäsen. Nyt poliittisten ryhmien äh, kysymykset on kuultu. Vuoressa ovat muut puhujat ja minä olen äärimmäisen tiukka kaksi minuuttia per puhuja. Ensimmäisenä kollega Jaar, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksi huomio, kaksi kysymystä tämä huomioni liittyen siihen, että maatalouspolitiikan tulisi olla reilumpaa vuodesta 1992 alkaen ollaan siirrytty kohti johtavuutta Ja nyt todella kyllä tässä ihan rohkaisevia merkkejä mielestäni on ollut. Ja maatalouspolitiikasta on tullut edullisempaa veronmaksajille. Nyt näistä tästä virhetasosta komission jäseneltä kysyisin seuraavaa. Mehän haluamme näitä virheitä valvoa ja haluaisimme, että niitä, jotka tekevät vähemmän virheitä, palkittaisiin ja voitaisiin sitten kontrolloidakin vähän harvemmin. Ja kyllä meidän ohjelmamme ovat osittain liian monimutkaisia Yhtäältä no ajatellaan niitä, jotka tekevät hakemuksensa, siis viljelijät, jotka vuosittain tekevät hakemuksensa ja taistelevat viranomaisten kanssa joka vuosi uudelleen mutta juuri maaseudulla on myös sellaisia hakijoita, jotka tekevät hakemuksen vain kerran elämässään, ja tätä varten tarvitaan näitä ohjelmia on todellisia petoksia, sitten on virheitä, jotka ovat varsin raskaita vaikutuksiltaan, ja sitten on hyvin pieniä virheitä, joiden vaikutukset myös ovat hyvin pieniä. Kyllä virheiden ja petosten välille täytyy tehdä selkeä ero. Jos joku tekee petoksen, pettää äh, tahallaan, niin äh, kyllä se on eri asia kuin, että joku on äh, tehnyt tilauksen vähän liian aikaisin tai myöhään. Ei, ei tämä helppo, yksinkertainen maailma ole myöskään talousarvion valvonnassa ja komission jäsen. Well, I think Peter, Mr. Yar, no. Uskon, että edustajia poikkeuksellisen hyvin tietää, äm, äm, mikä petostilanne on äm, ja kuinka toimivaltaiset viranomaiset puuttuvat petoksiin ä, äh, kansallisella ja Euroopan tasolla. Jos heidän tietonsa näitä tulee, he kyllä tutkivat ne Ähm, YMPn äh, kontrollissa tarkistukset maksavat hyvin paljon jäsenmaalle, olen samaa mieltä tässä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että ähm, jokaista 100 euroa kohti talousarviosta 7 euroa jäsenmaat joutuvat valvontaan käyttämään. Tämä on äm, eurooppalaiselta veronmaksajalta ja parlamentilta äh, pois. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että vuonna 2016 suuri edistysaskel tapahtuu, kun meillä on näitä ennaltaehkäiseviä ennakkotarkastuksia. Ensimmäisen kerran me pystymme nyt tarkistamaan, onko virheitä ennen kuin nämä virheet virallisesti otetaan järjestelmään sisään. Toivon, että kun me tästä 100 prosentin tasosta silmme eteenpäin, pystymme tehokkaammalla, kustannustehokkaammalla tavalla näitä tarkistuksia toteuttamaan jäsenmaissa valvonta ajaksijärjestelmään, joka on erittäin tehokas. Ja se on myöskin se ala, jolla virhetaso on kaikkein matalin. Tarkoitus on äm, laskea myöskin äm, ennak- ennakoimattomien tarkistusten määrää, kun järjestelmä toimii hyvin. Jäsenmaat ja alueet voivat tarttua tähän mahdollisuuteen vain, jos he ovat investoineet järjestelmään, joka varmistaa sen, että tarkistukset toimivat hyvin ja oikein muissa järjestelmissä suoritetuissa virhetaso on korkeampi ja meidän täytyy se tunnistaa, tunnustaa ja toimia. Me olemme pyrkineet vähentämään tarkistusten määrää. Tarkistuksia tehdään pilari eh, yhdessä erityissyistä. Me teemme myöskin otospohjaisia tarkistuksia, joita voidaan eh, toteuttaa samaan aikaan eh, pilari kahden toimien kanssa. Toivottavasti ehtojen täyttyessä viranomaiset voivat näinkin toimia. Kiitos, nyt olen itsekin tässä puhujalistalla. Kolme kysymystä liittyen siihen, mitä kollega Zeller sanoi aiemmin. 20 prosenttia edunsaajista saa 80 prosenttia rahoista. Ei tämä kovin reilulta tunnu. Ja kun näitä numeroita tarkastelee, mitä suurempi yritys, sitä rikkaampi yritys ja sitä suurempi todennäköisyys, että se saa paljon rahaa. Ja tämä tietenkin äh, äh, asettaa kovaa painetta rahastoille ja vaarantaa keskisuuret toimijat ja vaarantaa myös maataloustukien äh, hyväksynnän kansalaisten keskuudessa. Jotain on tehtävä komission jäsen, jos haluatte jatkaa maataloustukien maksamista ylipäätään. Ei veronmaksaja tällaista hyväksy. Haluaisin muuten, että otatte tämän kysymyksen todella vakavasti. Sitten toinen kysymykseni, Rova Kajula totesi, että maaseudulla on yrityksiä, jotka tekeytyvät pienemmiksi tai kutistavat toimintaansa saadakseen lisää rahaa. Ja tässä kierretään kyllä EU sääntöjä aivan selvästi. Mitä teette? Teettekö jotain? Jos ette, niin jälleen äh, kyllä äh, kansalaisten äh, hyväksyntä tästä varmasti kärsii. Ja sitten kysyisin Kajulaitilta vielä, että mistä maista tällaisia kokemuksia löytyy. Sitten e, Irlannin toimintasuunnitelma 20 toimea, yhtäkään ei ole toteutettu. Ettekö, ettekö te tule sieltä jostakin kulmilta? Voisitteko ehkä puuttua asioihin? Sitten puhuisin vielä Tsekin tasavallasta sillä Tsekin tasavallassa on erityisesti nähty, että suuret saavat yhä enemmän ja että suuret ovat hyvin kekseliäitä saadakseen yhä enemmän. Ja hyvin tärkeää olisi teidän kyllä puuttua myös toimintaan eh, Tsekin tasavallassa. Voitteko sanoa tähänkin muutama sana? Kiitoksia ja olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Well... Kiitos puheenjohtaja Ensinnäkin tilastoihin perustuva lähestymistapa. Tämä on hieman hankala, mikäli näkee, että 20 prosenttia viljelystä 80 prosenttia rahasta. Tämä tietysti liittyy pintalattukin, mutta jäsenvaltiot voivat kyllä käyttää hyväkseen mahdollisuuksia uudelleen jakaa rahaa pienviljelijöille. Useimmat eivät näin tee. Joustavuutta kyllä on. Jäsenvaltiot voisivat tämän tehdä, mutta mutta jäsenmät ovat päättänyt toisin. Huolimatta siitä, mitä lainsäädäntäjä on päättänyt, jäsenmät tekevät valtaviran mukana tehtävänsä. Jäsenvaltiota voidaan tietenkin kehottaa tekemään enemmän pienviljelijöiden hyväksi, mikäli näin halutaan. Mitä Irlannin toimintasuunnitelmaan puolestaan tulee? Minua yllätti kuulla, että 20 toimenpidettä on määritelty, mutta yhtäkään ei pistetty täytäntöön. Irlanta on kyllä ryhtynyt oikaisutoimiin palstan tunnistusjärjestelmän parantamiseksi niiden virheen pohjalta, ongelmien pohjalta, joita oli havaittu 2009. Palstan tunnistusjärjestelmä ajantasastettiin joulukuussa 2013 ja oikaisutoimet katsottiin tarpeettomiksi tämän jälkeen. Vaatimusten mukaisuus selitykset oli tehty ja marraskuussa 2015 todettiin, että tarkastusten pohjalta kaikki oli kunnossa. Iranissa ei mitään varmia esitti vuonna 2014 maaseudun osalta, maaseudun kehittämisen osalta jotain, mitä riskejä ei kohdistunut varoihin. Iran oli käyttänyt maksimimäärän vuonna 2007-2013 maksumäärärahoista, tai määrärahoista ennen kuin ohjelmakausi päättyi. DG Agri teki tintarkastuksia 2013 ja 2014. Siellä hallinnollisella puolella tarkastuksessa havaittiin puutteita ja toimenpiteisiin ryhdyttiin ja DG Agri valvoo toimien toteutumista. Iranin viranomaisten kanssa keskustellaan vakavasti otettavalla tavalla, onko tavoitteisiin päästä, mitä Tsekin tasavaltaan tulee. Siinä on väitetty olevan korruptiota. Siihen te nyt viittaatte käsittääkseni Tsekin valtiovarainministeriä Valtiovarainministeri on yhden yrityksen, maatalousalan yrityksen ainoa omistaja, elintarvikeyrityksen omistaja. Jotkut saavat tästä yritykset saavat maataloustukea. Herra Babas ei käsittääkseni enää ole yritysten, yrityksen johtokunnassa. Viranomaisten tehtävänä, yleensä valtiovarainministerin tehtävänä, on silloin antaa tehtävä varaministerille. Tällaiset tehtävät, jotkut median lähteet Tsekin tasavallassa ovat huomantaneet, että uusi Tsekin maaselkeyttämisohjelma uuden ohjelman kaudella, joka hiljattain hyväksyttiin komissiossa, lisää nostaa korkeammalle kattoa, jonka alla voidaan antaa tukea suuryrityksille sen sieltä pienemmille annettaisiin Tsekin maksusviraston jäsen on myöskin Agrofakti-yrityksen omistaja tai johtokunnassa. Tällaiset toimet eivät vastaa akkreditointikriteereitä, jotka on määritelty lainsäädännössä. DG Agri on ryhtynyt toimenpiteisiin. Vaatimusten mukaisuustutkimus on aloitettu tilanteen selvittämiseksi. Siellä katsotaan, mikä rooli tällä valvontaelimellä on, onko tai kyseessä mihin toimiin täytyy ryhtyä. Mikäli eturistiriitoihin ei puututa, tämä saattaa johtaa siihen, että maksuviranomaiselta viedään aggredentti pois, ja komissio ryhtyy oikaisutoimiin, rahoitusoikaisuihin. Tämä hieman osviittana siitä, että toimenpiteisiin on kyllä ryhdytty. Kiitos. Seuraavaksi kollega Des, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja haluaisin esittää huomion tähän 40 prosentin satuun liittyen jopa 87 prosentista voidaan puhua, ja jos kaikki EUn menot tarkastettaisiin yhtä hyvin kuin maatalousmenot, niin kyllä tilanne olisi hiukan toisenlainen kuin mitä se on tänä päivänä. Rahat täytyy käyttää kunnolla, valvonta on tarpeellista, mutta kyllä tässä täytyisi nyt tehdä ero virheiden välillä, virheiden, joilla ei ole minkäännäköistä vaikutusta veronmaksajiin, eli siis budjettiin, ja sitten toisten virheiden välillä. Yksi esimerkki käytännöstä. Minun kylässäni eräs viljelijä Äh, joutui tilanteeseen, jossa hänen äh, hmm, tonttinsa olikin tuhat nelimetriä liian pieni äh, ja sitten tuli kovat sakot, koska hän ei tätä huomannut. Kukaan ei tästä mitenkään kärsinyt, mutta sakot tulivat viljelijälle silti. Ainut kärsijä oli viljelijä itse. Joten kyllä tässä täytyisi vähän mielestäni järkeä käyttää. Ja kun puhutaan maatalousmenoista, niin 45 vuotta sitten viljahinta oli kaksinkertainen tähän päivään verrattuna. Jos hinta olisi yhtä korkea kuin tuolloin, niin 40 miljardia euroa öö, tämänhetkistä suuremmat olisivat viljelijöiden tulot Eikö se olisi parempi, jos nämäkin rahat saataisiin tulojen kautta eikä tukiaisten kautta? Kyse on hintakehityksestä ja tämäkin komission jäsen täytyy sanoa kyllä julkisuudessa rehellisesti. Eli kyllä aika korkeaa hintaa viljelijät maksavat siitä, että me saamme edullisia elintarvikkeita. Kiitos. Kiitos ja komission jäsen. I think, Madam Chairman, I regard that... Hyvä puheenjohtaja, tämä taisi olla lausunto edustaja Dessiltä. En, en usko, että saada kysymystä lainkaan. Mielelläni kuulen, mitä hän sanoo. Ja wir freuen uns auch. Meidänkin mielestämme on mukavaa, että agrivaliokunnan jäsenet ovat paikalla. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä. Olkaa hyvä. Hän ei halunnutkaan puheenvuoroa tässä vaiheessa, vaan vasta lopuksi. Joten äh, Ajala Center kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Hogania kaikista näistä tiedoista ja tunnustan, että kyllä komissiossa on tehty kovasti työtä, mitä tulee maatalousmenojen valvontaan tarkastuksiin. Mm, tässä minä haluaisin muistuttaa siitä, että Kaljulaid sanoi meille, mitä tähän huolen aiheeseemme tulee, että YMPn yksinkertaista muuttaminen nyt uudistuksen jälkeen ja näiden lainsäädäntöehdotusten jälkeen on jäänyt hiukan puolitiehen. Eli yksinkertaistaminen on puolitiessä. Järjestelmä on vielä yhteisöllinen järjestelmä ja kansallisella tasolla muutoksia on jo tehty. Esimerkiksi minun maanihallitus on kyllä tehnyt tai toteuttanut toimia. Yksi suuri ongelma tässä rationalisoinnissa on ollut se, että itse asiassa viljelijöille on tullut entistä enemmän ongelmia muun muassa nuorille viljelijöille. Heidän tilanteensa on vaikeutunut. Eli kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin onko se todella osunut maaliinsa ja ovatko virheet vähentyneet. Eikö olekin käynyt mahdollisesti päinvastoin niin, että virheitä tulee enemmän ja maanviljelijöiden tilanne on entistäkin vaikeampi, joten pitäisiköhän tässä nyt ottaa pari askelta taaksepäin ja katsoa kansallisia järjestelmiä, kansalliset järjestelmät ovat suurissa vaikeuksissa. Nyt Espanja esimerkiksi Ähm, on aika vaikeassa tilanteessa ja viljelijät mm, aika epätoivoisia. Kaksi minuuttia muistuttaisin. Ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, ei kaksi minuuttia koskenut teitäkään. Kyllä olisi hyvä, jos teitä koskisivat samat säännöt kuin meitä muitakin. Minä olen kuitenkin ryhmäni koordinaattori. Minä puhuin minuutin 56 sekuntia. Ja nyt vuorossa on komission jäsen, joka voi vastata. Mrs. Ayala Sender. Haluaisin kiittää edustaja Alessanderi näistä huomioista. Tiedän, että toimeenpanon alalla, erityisesti jäsenmaiden tasolla, nämä kysymykset ovat hyvin monimutkaisia. Kyseessä on jaettu toimivalta alueiden, jäsenmaiden ja Euroopan unionin välillä toimeenpanossa. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä ja myönnän kyllä, että monimutkaisia tilanteita on, joita pitäisi yksinkertaistaa. Siksi yksinkertaistaminen on vuoden 2015 poliittisia mm, ydintavoitteitani, kuten parlamentin kuulemisten aikana kuulitte jo olen ryhtynyt moniin aloitteisiin, että uskoakseni tulevat auttamaan viljelijöitä Espanjassa, erityisesti näin, nämä ennakkotarkastukset, ennaltaehkäisevät tarkastukset, jos me alueellisella ja kansallisella tasolla onnistumme tähän, ottaen huomioon, että kylliksi investointeja saadaan järjestelmän luomiseen. Tässä en halua asettaa kyseenalaiseksi muotointa varainhoitoa ja veronmaksajien varojen suojelua, mutta uskon, että me voimme tasapainoisen lähestymistavan luoda, poistaa jonkin verran byrokratiaa ja auttaa viljelijöitä noudattamaan sääntöjä me vaadimme, että viljelijät noudattavat sääntöjä, ja tämä mielestäni voi hyödyttää vain kaikkia. Se hyödyttää viljelijöitä, politiikkaa ja myöskin politiikkamme moitteetonta hoitoa. Tässä voin tehdä töitä vain lainsäätäjien työn puitteissa. Tämä on aina YMPn puitteissa toteuttavaa. Tämä on tulevaisuuden pohdintaa Ähm, tarkastelemme uudelleen YMP-lainsäädäntöä. En nyt ryhdy määrittelemään, minkälainen uudelleenarviointi meillä tulevaisuudessa mahdollisesti on. Minä keskityn olemassa olevan politiikan yksinkertaistamiseen tällä välin. Kollegi Caputo. Kollega Caputo, kaksi minuuttia. Grazie, e grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il commissario. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää komission ja sen Hogania, joka on aina valmiina vastaamaan parlamentin kysymyksiin ja hyvin yksikohtaisesti vastaakin. Ja kun on kyse maatalouden maksuista, kyse on primäärituotannosta. Uskotteko, että kannattaa puhua prosenteista? Eikö pikemminkin pitäisi ottaa huomioon todellinen arvo, joka on näillä määrärahoilla ja mitä ne saadaan aikaan. Nyt kun komissaari on paikalla, haluaisin esittää yksityiskohtaisen kysymyksen. Aivan erityisesti haluaisin palata nuorten viljelijöiden määrään. Te on sanottu, että on käytössä erityistoimia, joiden avulla voidaan varmistaa se, että nuoret viljelijät saavat esimerkiksi maata haltuunsa. Monissa maassa juuri maan hankkiminen on ongelma. Kysymyksessä numero 11 viittaa, viitataan tähän. Kuinka DG Agri toimii ja kuinka te aiotte parantaa valvontajärjestelmän toimivuutta? Kuinka tämä kulkee käsikädessä sen kanssa, että te pyritte yksinkertaistamaan asioita, niin kuin te sanoitte, arvon komission jäsen? Sitten kysymys numero 15. Ne jäsenvaltiot, jotka eniten hyötyvät maataloudesta – Katsotteko, että kaikki jäsenvaltiot ovat voineet hyötyä eri säännöksistä vai onko vielä joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät ole todenteella pystyneet käyttämään kaikkia tukia hyväkseen? Tai kaikkia tukimahdollisuuksia. Te puhutte myöskin tehottomuudesta, vaikuttavuuden puutteesta. Onko mahdollista kuvitella, että Euroopan unionin nyt ylitit puheenaikanne. Kiitos. Ja sitten tosiaan komissio se voi vastata. Thank you, Chairman. I just I missed the third question, the second last question. En kuullut tätä kolmatta kysymystä, jonka Kaputo esitti. Sopiiko, että hän toistaa? Kyse on näistä numeroista. Mehän kysymme tai keskustelemme tästä joka vuosi. Thank you, Chairman. Uh, first of all, we have one... Kiitos ensi 164 000 nuorta viljelijää, jotka voivat saada tukea maatalouspolitiikan puolelta. Kenties heitä on tulevaisuudessa enemmänkin ja toivon mukaan onkin. Ne ovat ihmisiä, jotka saavat tukea ja ovat tukikelpoisia saamaan suoria tukia ja yritysten, maatalousyrityksen aloittamistukia, perustamistukia. En usko, että olisi hyvää mikäli nuorten viljelijöiden maansaanti linkitettäisiin tukiin, koska tämä nostaisi maan hintaa. Mikäli tämän enemmän tukia, jotka lisäävät maan hintaa, en usko, että tämä parantaa maansaantia nuorten kohdalla. Tämä on vaikea kysymys. Viljelijän täytyy voida saada maata haltuunsa, mutta ilman, että maata pidetään omaisuuseränä, pant- pottina rahan saamiseksi pankeilta. Kuinka sitten eri potentiaaleja voidaan vapauttaa niin, että nuoret viljelijät saavat tiettyä toiminnan varmuutta esimerkiksi lainojen maksusta, kun on kyse, ja maitotilaisista hinnata heilahtelevat. Tämä on todettu myöskin keskustelussa EIMPen kanssa. Kuinka saadaan 15-20 vuoden aikana aikaan sellainen järjestelmä, että hintojen heilahtelut otetaan huomioon, kuten maitoalalla ne käy ja myöskin sienlihan tuotannossa. Tämä koskettaa varsinkin nuoria viljelijöitä. Uskon, että jaettu hallinto on asia, jonka suhteen ei tarvita hirveätä määrää lisää henkilökuntaa Euroopan unionin tasolle eri järjestelmien tarkastamista ja valvontaa varten jaettu hallinto on sellaista, että jäsenvaltiot ja alueet tuntevat tilanteen paljon paremmin kuin mitä Brysselistä käsin mahdollista tuntea. Ja virhetaso suorissa maksuissa osoittaa, että investoinnit alkavat pikkuhiljaa tuottaa hedelmää. Mikäli virhetaso saadaan vielä 22 prosentista alaspäin, niin hyvä niin. Ei ole hyväksyttävää, että virhetaso on 6 prosenttia. Olemme jo havainneet, millä alueella jäsenvaltioiden ja alueiden täytyy ryhtyä toimiin, joita tällä hetkellä ei vielä toteuteta. Täten varmistetaan parempi sääntöjen noudattamuus, sääntöjen noudattaminen. Ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tähän päästään. Nähdäkseni tilanne on hyvin tehotonta, tai toiminta on tehotonta, mikäli kaikki tehdään Brysselistä käsin. Jaettu hallinto on tässä oikea tapa toimia. Kollegi Sani. Kollega Sani, seuraavaksi kaksi minuuttia. Thank you very much, Madam Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, käyttää komission jäsen Hoganin äh, läsnäoloa hyväkseni, sillä minä olen esittelijä agrivaliokunnan arviossa – joka koskee tätä prosessia ja hyvin paljon olemme saaneet kompromisseja aikaan. Se on siis hyvä uutinen. Eräs asia on vielä neuvottelussa auki, nimittäin eräät tämän jäsenen, tämän parlamentin jäsenet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että tilintarkastustuomio tuomioistuin on tuonut esiin investointien ja politiikan välisen epäjohdonmukaisuuden. Onko komission jäsen tietoinen siitä, että tilintarkastustuomioistuimella tällaisia huolia on? Ja jos, jos hän on tietoinen, mitä mieltä hän tästä on. Hyvä komission jäsen, teidän vastauksenne voisi olla todellakin suureksi avuksi eri poliittisten ryhmien edustajille Agrin vastuuvainen myöntämiskysymyksessä. Paljon kiitoksia aina katsomme, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoo ja hyvin tarkasti esimerkiksi heidän suoritusanalyyseihinsa paneudumme. Ja tilintarkastustuomioistuin on ollut hyvin aktiivinen antaessaan meille ajatuksia ja pohdintaa siitä, miten poliittisten tavoitteiden tuotteiden pääsyn ja rahan käytön välillä yhteys säilyy. Eli suoritusperusteisuus on tärkeä ja käytettävissä olevat käytettävät indikaattorit osoittavat, että maaseudun kehittämistoimissa edun saajat ovat hyötyneet tietenkin indikaattorien käytöstä, eiväthän ne koko tarinaa kerro, kun tarvitaan maaseudun kehittämis politiikan panoksesta kilpailukyvyn parantamiseen, niin tietenkin tulee ottaa huomioon koko kuva. Uudelleenjärjestelyt, modernisointi ja niin edelleen. Joten tässä täytyy kyllä katsoa tehtyjä ehdotuksia kaikkia yhdessä niin, että saa kokonaiskuvan tilanteesta. Me jatkamme luonnollisesti työtä ja me otamme tilintarkastustuomioistuimen äh, ajatukset kyllä todella vakavasti ja jatkuvasti pyrimme parantamaan nämä äh, tapaa sen suhteen, miten näitä rahoja käytetään. Kiitos. Ja sitten Sarvamaa kaksi minuuttia. Mm, thank you, Chair, and first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että tulin myöhässä tähän melkoisen tärkeään keskustelun lehdistö tukki oven edustan, etten päässyt sisään kolmen, kolmen varttiin. Kollegat hieman jo sivusetkin tätä asiaa, mutta on tärkeää esittää vuoden 2014 talousarvion yhteydessä kysymys, joka liittyy valiokuntaloitteeseen mietintöön ja parlamentin tahdon toteuttamiseen komission jäsen, haluaisin ajantasaista tietoa, hyvin konkreettista tietoa, joka liittyy neljään tärkeään seikkaan. Käyn nämä lyhyesti lävitse. Parlamentin hyväksymä mietintö, joka suurella enemmistö hyväksyttiin syyskuussa, joka liittyy parempaan maatalouspolitiikan toiminnan tarkastamiseen. Siellä oli selkeitä kohteja tuossa mietinnössä, ja maatalousväestö odottaa tarkalleen tietoa siitä, mitä komissio aikoo tehdä tällä kaudella sen varsinaiseksi, että valvonta on paremmin kohdistettu riskialttiisiin toimiin. Ja yksi yhtenäinen tarkastus. Kohta kaksi. Kohta kolme, se, että hyvästä toiminnasta palkitaan. Ja neljäs asia, sanktioiden täytyy olla oikeasuhtaisia, kohtuullisia, niin että samasta syystä ei anneta lukuisia rangaistuksia, päällekkäisiä sellaisia. Voitteko antaa ajantasaista tietoa sen osalta, mitä komissio tekee näiden neljän asian suhteen? Kiitos. Ja komissio ja se voi vastata, olkaa hyvä. Mr. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Sarvomaata osallistumisesta tähän keskusteluun ja hänen panoksistaan valiokunnassa. Tämä on erittäin tärkeä panos ottaen huomioon se, miten voisimme saada aikaan. Ähm, tarkistusten järjestäminen on jäsenmaiden päätäntävallan alaa. Jäsenmaita rohkaistaan järjestämään tarkistukset niin, että ne aiheutuvat mahdollisimman vähän kiusaa viljelijöille. Aikaisemmin mainitsin, että minä olen ottamassa käyttöön yhden tarkistuksen vierailumallin. Se oli yksi mietintöjenne suosituksia. Yhden vierailun tarkistus kattaisi ei vain suorien tukien tarkistukset, vaan lisä toimet, joissa tarkasteltaisiin pilarin kaksi toimia ja niin toteutumista, jotta kiusa, joka koituu viljelijöille, kun tarkistuksia, tarkistusvierailuja tehdään kaksi, kolme tai neljä, vähenisi yhteen vierailuun. Ja tarkistuksia olisi näin vähemmän. Jos virhetaso on alueella tai jäsenmaassa 2 prosenttia tai vähempi, tämä alue hyötyy siitä, että ei ilmoitettuja tarkistuksia tehtäisiin vähemmän. Tämä auttaisi siis siinä, että me toisen suosituksen toimenpanoa niin päivittäin otoksen pienentämistä pystyisimme toteuttamaan. Sanktioihin ja niiden suhteellisuuteen liittyen viljelijän kannalta me olemme tarkastelleet hallinnollisia sanktioita erityisesti pienviljelijöiden osalta. Esimerkiksi jos alle 10 hehtaarin viljelijällä ja hänen viljelmällään on 3 prosenttia tai pienempi virhetaso, hän saattaa menettää kaikki tuet, ja tämä on mielestäni täysin suhteetonta ottaen huomioon virhetason. Me olemme tällä hetkellä arvioimassa menettelyä ja tulevina viikkoina pyrkimme muuttamaan sitä niin, että vuonna 2016 menettely olisi jo uusi. Viljelijän näkökulmasta tämä on varmastikin tervetullutta. Komissio itse jäsenmaita ja alueita koskien, kun nämä eivät ole toteuttaneet eri toimia. Komissiolla on eri välineitä ja mahdollisuuksia periä varoja takaisin eurooppalaisille veronmaksajille. Nettokorjaukset vuoden lopuksi on yksi väline, mutta me voisimme myöskin ryhtyä toisin toimiin, jos havaitsemme, että sääntöjä ei ole noudatettu ja että virhetaso on korkea jollakin tietyllä alueella tai jossakin jäsenmaassa. Uskon, että me olemme oikea-aikaista edistystä saaneet hyvin paljon aikaan syyskuun jälkeen. Sitten kollega Arnold, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, my question is... Kiitos. Kysymykseni liittyy siihen, mitä virheitä löydetään, mitä ei, ja toisaalta byrokratiaa. Kun puhun viljelijöiden kanssa omalla alueella, niin aina kuulen, että byrokratia, byrokratia, byrokratiaa vain syydetään. Tämä johtaa siihen, että jotkut viljelijät eivät ole enää kiinnostuneita sääntöjen noudattamisesta, kun lukee tuomioistuimen tarkistuksen 7,4 kohdan. Siellä puhutaan keinotekoisesta näistä olosuhteista, jotta voidaan vastata kriteereitä, joihin muuten ei päästäisi. Ja vaikuttaa siltä, että vielä meistä EU ei oikein tajua, missä mennään. Voin tästä monia esimerkkejä, mutta koska aikaan vähän aina vain yhden esimerkin nitraattiohjelma. Entinen 100 milligramman raja-arvo ei koskaan aiheuttanut minun maassani ongelmia, mutta viljelijät sitten katsovat, että 50 milligrammaa on epärealistinen, siihen ei voida päästä, jotta tuonne tasolle päästäisiin, pitäisi vähentää toimintaa. Ja tämä asetti jotkut viljelmät hyvin lähelle vararikkoa. Ja koska nitraattisäännöt otettiin käyttöön, viljelijät joutuvat vähentämään sitä tuotantoa, jota tuottavat jota yhdestä lehdemästä saatiin. He katsoivat, että heillä ei ole aikaa eikä halua pitää kirjaa kaikesta. Ja sitten tarvittiin konsultteja, jotta saatiin selville, kuinka paljon kunkin lehmä täytyy tuottaa ennen kuin tarkastaja tulee paikalle. Ja EUn vaatimukset esimerkiksi maitotankkien osalta katsottiin epäkelvoiksi ja me jotkut ongelmat havaitaan, joitakin ei. Ja ettekö samaa mieltä siitä, että ei tarvita niinkään parempia tarkastuksia, vaan parempia sääntöjä? Ja komissio jäsen, olkaa hyvä. I'm sure that they are... Kiitos. Varmasti kuuntelitte vastaukseni Sarvamaalle 20 ehdotusta 2015 aikaa vaikuttavia suosituksia ja toimintaehdotuksia. 200 määräystä tullaan leikkaamaan niin, että niitä vuoden lopussa on enää 40. Eli kyllä tässä edistystä, merkittävää edistystä saadaan aikaan. Jotkut teidän huolen aiheestanne, jotka ovat ihan oikeutettuja ajatellen YMPn Äh, monimutkaisuutta. Mutta kyllä tässä jäsenvaltioillakin on sormensa pelissä. Helppohan on aina syytellä Brysseliä, mutta kyllä jäsenvaltiotkin usein tekevät täytäntöön panon suhteen omiaan. Ja me yritämme tietenkin tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki ovat samalla linjalla. Yksi kaikkein tärkeimpiä toimia, joihin ryhdymme, on se, että me teemme ennakkotarkastuksen hakemuksen suhteen Eh, ja näin eh, voidaan eh, välttää se, että pienet virheet, jotka ovat hallinnollisia virheitä, löydetään ennalta ennen kuin hakemus syötetään järjestelmään. Ja tämä varmaankin antaa viljelijöille edes jotain takeita siitä, että kyllä tässä edistystä saadaan aikaan. Kun jäsenvaltio on esimerkiksi invest investoinut äh, IT-järjestelmiin ja todistetusti virheet ovat vähentyneet, niin tietenkin myös tarkastuksia voidaan sitten äh, tätä kautta lähteä vähentämään. Eli tämäkin vaikuttaa myönteisesti viljelijöiden tilanteeseen. Ja sitten kun meillä on yksi suoran tuen tarkastus, niin äh, ei ole syytä sille, etteikö voitaisi löytää samana päivänä samassa tarkastuksessa muitakin ähm, tarkasteltavia asioita, joten näin yhdestä tarkastuksesta tuleekin kolme neljä tarkastusta samalla, eli tämäkin luo tehokkuutta. Aika vaikeaa on näitä asioita aina todistaa ja meidän on luonnollisesti toimittava unionin tuomioistuimen päätösten eli sekundaarilainsäädännön mukaisesti itse asiassa tuomioistuimeltahan on tullut päätöksiä. Kyllä viljelijät ovat hyvin tyytyväisiä saadessa rahat. Tämän verran minä voin kyllä sanoa. Kun maksu saapuu, niin kyllä viljelijät ovat hyvin tyytyväisiä. Tämä on ehkä vaikeaa joidenkin ymmärtää, mutta saadakseen tämän rahan viljelijät joutuvat kuitenkin hiukan ponnistelemaan, kun kyse on kuitenkin veronmaksajien rahoista. Ja jos ajatellaan eurooppalaisia hallituksia, kansallisia hallituksia, niihin varmasti ovat samaa mieltä siitä, että meidän on suojeltava veronmaksajien rahoja. Ja yritämme tehdä sen mahdollisimman kevyellä byrokratialla ja yritämme tehdä parannuksia jatkuvasti. Olen aivan varma siitä, että tästä kaikki olemme yhtä mieltä. Ja tietenkin hankaluudet ja täytäntöönpanokysymykset ja sitten tuotantokapasiteettiasiatkin ovat tässä mukana. Mutta työmme jatkuu luonnollisesti. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kajer ja kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, nyt erityisesti olen keskittynyt ja viime kierroksella, kun rahoitusvälineitä tarkasteltiin maaseudun kehittämisen alalla, niin en minä kyllä ihan ole vielä huojentunut, kun oikeusperusta on muuttunut ja vanhat virheet eivät kuulemaan enää pääse toistumaan. Voitte olla ihan varma siitä, että tulen kyllä hyvin tarkasti seuraamaan tilanteen kehittymistä. Kysymys 46. Esitin myös pääjohtajalle kysymyksen tähän yhteyteen liittyen ja tämä liittyy siis oikeusperustaan No, aivan varmaan vastaus on ihan oikea viranomainen, viranomaisvastaus, mutta poliittisesti epätyydyttävää. Eräs pankki Kreikassa muun muassa yksi esimerkki, joka liittyy maaseudun kehittämisen rahaston purkamiseen, niin tilintarkastustuomioistuin katsoi, että toimet olivat riittämättömiä. Ja kun meillä oli tuolloin sääntöjä voimassa, niin rahat joko olisivat jääneet tuohon pankkiin tai palautettu Kreikan valtiolle ohjelman päättyessä. Kuitenkaan näin ei tapahtunut ja komissio, e, ette te, vaan rahoitusvälineistä vastaava komissaari, joka katsoi, että rahoitusvälineet ovat uusi ihmease, jota voidaan käyttää, vaikka hän väärässä olikin, niin kuin sitten näimme, niin Esimerkiksi tämän pankin tapaus, rahat todennäköisesti jäivät koristamaan pankin tasetta, taikka hävisivät jonnekin sinne Kreikan kassojen syvyyteen. Voitteko vahvistaa? Ja komission jäsen, olkaa hyvä. Well, I, I do accept that there are... Minä ymmärrän kyllä, että maaseudun kehitysohjelmissa rahoitusvälineiden osalta on ongelmia, äh, kuten äh, edustaja Geyer mainitsi. Nämä yksityiskohdat, kun mainitsitte, minä en tule tätä erityistapausta, voin palata asiaan äh, myöhemmin. Voin antaa yleisen vastauksen, mutta erityisesti liittyen tähän kreikkalaisen pankkiin ja kaikkiin yksityiskohtiin ja huolinne, palaan tähän asiaan myöhemmin. Ja, vielen Dank. Wir werden Ihnen Kiitos. Kyllä meidän yhteytemme jatkuu rahoitusvälineidenkin suhteen. Keskustelu päättyy ja nyt Kari Laite tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Directly react to the Haluaisin reagoida tähän byrokratiakysymykseen. Aivan totta, että hallinnollista työtä tarvitaan hyvin paljon, jotta voi varmistaa, että noudattaa EU-sääntöjä, mutta mikä tarkastetaan, tarkastellaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta maaseutualalla byrokratiaa teki työnsä. Nyt oli riittävästi tietoa, että pystyttiin havaitsemaan ja korjaamaan virheet niin, että virhetaso saattoi olla itse asiassa alle puolet siitä, mitä se oli aiemmin. Joten byrokratia on olemassa. Byrokratia auttaa saman tietoon. Jostakin syystä tämä tieto ei sitten johda virheiden korjaamiseen. Kyse on kultakaivoksesta, sitä täytyy hyödyntää tulevina vuosina. Tämä olisi suurin tärkein toimi, jonka kautta voidaan vähentää virheitä. Tätä täytyy käyttää hyväksi. Sitten maatalouspolitiikan lisä, lisäykset ja täydentävät vaatimukset lisäävät riskiä, että virheitä syntyy. Euroopan sosiaalirahasto ja myös talouden talousarvion tutkimusosa, niitä täytyy hyödyntää. Ja tulevaisuudessa maatalouspolitiikasta saattaa tulla täysin digitaalista, mikä on digitaalisia järjestelmiä, niitä ajan tasaistetaan sen mukaisesti. Tämä auttaa myöskin meitä tässä kysymyksessä. Lopuksi tosin, että komissio on siirtymässä kohti suojateruttaista budjettointia pienimuotoisempaa sellaista. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjenmukaisuus, säännöt ja täytäntöönpano säännöt täytyy muuttaa, koska muuten tämä ei toimi. Hallinnon taakka kasvaa. Lisäksi täytyy olla pidemmän aikavälin tavoitteita, jotka ulottuvat jopa seuraavalle kaudelle, Täytyy myöskin pohtia, kuinka paljon voidaan kohdentaa ja pistää täytäntöön, mikäli samanaikaisesti on tietyt rajat, joiden puitteissa maatalouspolitiikka pysyy. Mikä on tämä maatalouspolitiikka on tehokasta, sen täytyy myöskin olla sellaista, että se ottaa myöskin tulon jaossa. Tässäkin vasta täytyy tarkastella maatalouspolitiikkaa. Ja Kubik, olkaa hyvä. Lasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen, viimeinen kerta, kun olen täällä tässä roolissa, joten aivan aluksi muutama sananen tulevaisuutta ja keskusteluja liittyen. Viisi lyhyttä seikkaa. Tilintarkastustuomioistuin tulee jatkamaan äm, kappaleen yksi, osan kaksi toimia äm, Ja me aloitamme myöskin äh, hankkeen, joka koskee äh, sertifiointiviranomaisia, kuten mainittua aikaisemmin, ja aloitamme uuden lähestymistavan ähm, compliance-toimia koskien haluaisin kiittää näistä viidestä hienosta vuodesta. Kiitokset kaikille, kiitokselle valiokunnalle, sen puheenjohtajalle, komission jäsenelle ja ähm, Agri-pääosastolle ja luonnollisesti kiitokset myöskin äh, työntekijöille, hallinnolle ja hyvää uutta vuotta 2016. Kiitos paljon. Äh, me kiitämme teitä yhteistyötä työstä. Kaikkea hyvää ja ehkäpä tapaamme jälleen Kiitämme teitä työstä ja myös äh, avoimuudesta. Ja nyt äh, loppupuheenvuoron saa esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Olin iloinen siitä, että paikalla oli lukuisia maatalousvaliokunnankin jäseniä, koska nyt minulla on tilaisuus paremmin ymmärtää eri kannanottoja. Tämä on minulle esittelijänä erittäin arvokasta keskustelua. Kiitos siitä. Neljä seikkaa haluaisin vain mainita johtopäätöksinä. Ensinnäkin lukuiset kollegat mainitsivat että sen, että maatalouspääosaston pitäisi miettiä suoritusindikaattoreita ja sitä, kuinka suurat tuki oikeudenmukaisesti jaetaan viljelijöiden kesken. Tämä mainittiin ja tähän meidän täytyy keskittyä tulevaisuudessa. Tietystikin nyt on kyse vuodesta 2014, eli menneisyydestä. En halua sellaisia vastauksia, jotka keskittyvät vain tulevaisuuteen, koska meidän täytyy katsoa, mitä aiemmin on tehty. Joitakin epäilyksiä, jotka liittyvät siihen, kuinka luotettavia jäsenvaltioiden tiedot ovat. Tämä tulee mainitsemaan myöskin vastuuvapaus mietinnössäni. Mä haluaisin esittää kysymyksiä, jotka liittyvät oikaisukapasiteettiin maatalouden kehittämisen puolella. Kenties tientaloustoimistamme vastata, mutta tähän ei ole enää aikaa. Tietystikin hyvin paljon on puhuttu suorituksesta, mutta toisaalta täytyy puhua myöskin sääntöjen noudattamisesta. Sääntömukaisuudesta on täysin vakuuttunut kuitenkin siitä, että meidän täytyy johdonmukaisia poliittisten tavoitteiden ja EUn varojen käytön suhteen. Tässä olet pääset johtopäätökseni. Erittäin yleiset johtopäätökset, mutta joka tapauksessa kiitos keskustelusta ja olen teidän käytettävissänne ja myöskin TG Agrin edustajat oikein mielellään voivat tehdä yhteistyötä minun ja agrivaliokunnan kanssa. Kiitoksia teidän toimismiin ja myöskin kiitoksia komission jäsenet tästä keskustelusta. Kiitos komission jäsen ja kiitos koko tiimille. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja me olemme poikkeuksellisesti nyt myöhässä aikataulusta siir- siirtyessämme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli vastuuvapaus 2014, Euroopan unionin yleinen talousarvio Euroopan komissio, keskustelu komission pääsihteerin Alexander Italienerin kanssa. Tapaamme teitä nyt ensimmäistä kertaa, en tiedä onko jo hiukan liian myöhäistä onnitella teitä nimityksestänne kerran vuodessa. Pääsihteeri, komission pääsihteeri tulee meitä tapaamaan. Mukavaa, että tulitte tänne ihan nämä äh, äh, pitemmittä puheitta. Joskus meidän kutsuihimme ei ole vastattu yhtä myönteisesti. Samoin toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenet äh, Mugurutsan ja Lasaron. Kumpi teistä haluaa käyttää puheenvuoron? Mugurutsa, Lasar, bitte Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Arvoisat talousarvevalvontavaliokunnan jäsenet, nyt siis tarkastustuomioistuimen päälöydökset komission menojen suhteen. Varmaankin muistatte, että monivuotisen rahoituskehyksen viidennen otsakkeen hallinnasta tekemässään kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin totesi, että virheitä ei ollut. Hallinnon suhteen arvioitu virhetaso oli 0,5 prosenttia. Tämä oli tarkastuksemme tulos. 105 tarkastusta yhteensä, joista 75 liittyi komission tilintarkastus tuomioistuin on siis tämän tarkastuksen toteuttanut neljä virhettä johtui vääristä laskemista, mitä tulee tiettyihin tukiin ja niihin liittyviin etuisuuksiin ja osa johtui siitä, että henkilökunnan, henkilöstön jäsenet itse eivät ole päivittäneet tilannettaan järjestelmään. Ja näin he saivat etuja, jotka eivät olleet perusteltuja. Mitä tulee komission hankintajärjestelmään, voidaan todeta, että että tilintarkastustuomioistuin syväluotavasti tarkasteli hankintajärjestelmää vuoden 2013 vuotuisessa tarkastuksessaan eikä löytänyt mitään vakavia heikkouksia. Arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, kuten aiempinakin vuosina, että komission tulisi ryhtyä toimiin siitä, että henkilöstön jäsenet toimittavat päivitettyjä tietoa henkilökohtaisesta tilanteestaan säännöllisesti, koska muuten esimerkiksi palkanlaskentaan, eläkkeiden laskentaan ja muihin etuisuuksiin liittyviin laskelmiin saattaa pujahtaa virheitä. Tällainen heikkous on edelleen järjestelmässä sisällä ja siksi tilintarkastustuomioistuin tekee komissiolle jälleen saman suosituksen tänä vuonna. Kiitoksia Hyvät naiset ja herrat, minä olen käytettävissänne, jos haluatte esittää kysymyksiä tai tarkennuksia. Jos teillä on tilintarkastustuomioistuimen yksi tai kolme kappaleisiin liittyviä kysymyksiä, niin kollegani, jotka myös ovat täällä paikalla, mielellään vastaavat näihin teidän kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Ja sitten äm, äh, Alexander Italian pääsihteeri. Olkaa hyvä. Thank you very much, <coughs> Madam Chair. Uh... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, äh, hyvä esittelijä, hyvät äh, valikunnan jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. On ilo olla täällä ensimmäisen kerran komission pääsihteerin roolissa. Olen toiminut tässä tehtävässä noin kuukauden nyt ja nostan, että ähm, talousarvion valvontavaliokunta on hyvin tärkeässä roolissa vastuuvapauden myöntämisprosessissa. Meidän kaikkien yhteinen etu on se, että Euroopan unionin talousarvio toimii kansalaisten eduksi, joten on hienoa olla täällä teidän kanssanne keskustelemassa ja vaihtamassa mielipiteitä. Olen aina luonnollisesti äh, valmis äh, vastaamaan kaikkiin tiedusteluihinne te keskitty tässä äm, suorituskysymyksiin. Se on ollut erityinen ähm, mielenkiinnon aihe näissä vastuuvapauden myöntämiskeskusteluissa ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen mielenkiinnon aine, aihe. Ja me emme halua la- lyödä laimin muotinta varanhoitovelvollisuutta. Me otamme erittäin vakavasti nämä kysymykset ja olen tyytyväinen siihen, että viime vuosina virhetaso on äm, vakautunut. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja se, ähm, tarkasti seurata jäsenmäinen toimintaa, sillä nehän hallinnoivat 80 prosenttia talousarviosta äh, vuosi 2014, joka on tämän vastuuvapauden myöntämisen ähm, kohteena, oli Junckerin äh, komission äh, virkanastumisvuosi vuosi ja meillä tuli tuolloin voimaan uusi poliittisten prioriteettien kirjo. Nämä prioriteetit ovat luonnollisesti se pohja, jolle tämä uusi komissio ja tämä parlamentti toimintaansa perustavat luonnollisesti myöskin pääsihteeri on nyt saanut uuden tärkeän roolin varmistaessaan, että nämä ohjelmat tuottavat toivottua tulosta. Puheenjohtaja Juncker aivan alusta lähtien teki selväksi sen, että tulokset ovat tämän komission prioriteetti ja te näette tämän kaikissa kirjelmissä tähän on lähettänyt komission jäsenille. Tämä on erityisen tärkeää talousarvion alalla. Meidän täytyy varmistaa se, että varoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, että voisimme vastata niihin haasteisiin, joita Euroopan unioni kohtaa. Ei vähäisimpänä maahanmuuttokriisi, joka on hyvin rankalla tavalla meitä koetellut viime kuukausina nykyinen monivuotoinen rahoituskehys, joka on voimassa vuoteen 2020 asti, on suuri askel eteenpäin Ähm, raportoinnin alalla ja rahoitusohjelmien alalla. Äh, me olimme vahvintaneet äh, yhteyksiä, saattaneet ohjelmat äh, ähm, linjoille virtaviittaisesti poliittisten prioriteettien kanssa ja tuottaneet enemmän tulosta. Olemme nähneet, että nämä uudet ohjelmat käynnistyessään alkavat nyt jo kantaa hedelmää, mutta luonnollisesti vie aikaa ennen kuin täyden hyödyn pääsemme niistä niittämään. Artikla 318 ja vuoden 2014 kertomus. Tämähän oli ensimmäinen monimuotoisen rahoituskehyksen äm, toimenpanovuosi on tässä aiheena ja me olemme myöskin vuosien 2017-2013 aikaisemman jakson ohjelmia tarkastellut. Tämän kertomuksen tarkoitus on tehdä äm, aikainen arvio aikaisempien ohjelmien toiminnasta ja arvioida myöskin jo uusia ohjelmia. Näistä rajoitteista huolimatta vuonna 2014 kertomus on ähm, tehnyt yleiskatsauksen Euroopan unionin ähm, varojen käytöstä ja olemme monia parannuksia havainneet verrattuna aikaisempiin kertomuksiin. Tuon niitä nyt tässä esiin. Ensinnäkin me olemme kaikki sitä mieltä, että Euroopan unionin lisäarvon pitäisi olla ähm, varojen käytön ohjaava periaate – Meillä on tiettyjä esimerkkejä siitä, kuinka Euroopan unionin talousarvio on tuottanut tulosta. Siellä, missä kansallinen ei-koordinoitu kulutus ei olisi tähän pystynyt. Esimerkiksi tässä Ebola-kriisi. Kertomus tuo esiin yksityiskohtia siitä, kuinka nopea koordinoitu toiminta hätäkeskuksissa on toteutunut. Toinen hyvin erilainen esimerkki on fiskalisohjelma, joka tukee kansallisten veroviranomaisten välistä tiedonvaihtoa. vaihtoa. Tämä on osa Euroopan unionin veronkierron vastaista työtä ja kolmen miljardin äm, tulot on tämän ohjelman kautta onnistu perimään. Ne olisi ehkä muuten jäänyt perimättä. Euroopan unionin 2020 strategia on myöskin ollut tämän kertomuksen arvioinnin aiheena. Vuosien 2007-2013 monivuotinen rahoituskehys luotiin ennen tämän 2020-strategian luomista ja siksi raportointipuitteisto ei ole täysin sopiva tämän tyyppiseen seurantaan. Kuitenkin johdonmukaisuus Euroopan unionin tavoitteissa on tehnyt mahdolliseksi tarkastella näiden vuosien tavoitteiden toteutumista 2020 äh, strategian mukaisesti. Esimerkiksi 42 000 tutkijaa, jotka ovat olleet tutkimusohjelmissa, ovat äh, näissä ohjelmissa yhä toiminnassa kauden päättymisen jälkeen. Äh, olemme myöskin havainneet, että aluekehitys alalla kohesiopolitiikka on saanut 5, 5 miljoonan äm, kotitalouden piiriin esimerkiksi laajakaista yhteyden. Tässä on muutama esimerkki siitä, minkälaisia ohjelmia meillä on käynnissä liittyen Eurooppa 2020-strategiaan. Toivottavasti vuoden 2015 kertomus antaa kattavamman kuvan näistä ohjelmista perustuen ex arviointeihin ja tuloksiin. Kuten valiokunta on pyytänyt, kertomus myöskin antaa tietoa Euroopan unionin varoista, joita on käytetty talouden taantuman ratkaisemiseen ja vuoden 2020 strategian kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Esimerkiksi jokaista investointia, investoitua euroa kohti hankejoukko velkakirjaohjelmassa saimme 9 euroa vuoden 2014 loppuun mennessä houkuteltua yksityisiä investointeja. Tämä on siis eh, ollut toimiva menettely aikana, jolloin yksityisiä investointeja oli vaikea saada aikaan. Junkerin investointiohjelma luonnollisesti pohjautuu samantyyppisen vipuvoimaan. Vuoden 2015 kertomus tulee ähm, antamaan ajantasaisen kuvan ipuvoimasta, jota on saatu toteutettua. Tiedän, että viime vuonna tiedusteltiin myöskin raportoinnista koskien Euroopan unionin strategisiin investointeihin. Tämä johtui siitä, että äh, hiukan epäselvyyttä oli tämän rahaston sääntöjen osalta. Nyt äh, laillinen puitteisto on selkeä ja voin vahvistaa sen, että tulevissa kertomuksissa EFSI-rahasto tulee myöskin olemaan mukana ja tulemme kattavamman kuvan tämän rahaston toiminnasta saamaan luonnollisesti EFSI-asetuksessa, ESIR-asetuksessa itsessään. Komissio on hyvin läheisesti eh, tarkastellut eh, 318 kertomuksen mukaisesti ähm, toimintaa, komission suunnittelu- ja toimeenpanosykliä ja uuden monivuotoisen rahoituskehyksen ohjelmien toteutumista, näiden ohjelmien tavoitteiden mukaisesti ja ohjelmien hallinnon osalta voimme todetaan tarkasti se 1.8. on päässyt jo pitkälle. Luonnollisesti varapuheenjohtaja Georgieva, joka ei vielä vierailu täällä valiokunnassa, jatkaa työtä ja tulee auttamaan siinä, että suoritusperiaate on täysin kaikessa talousarviotoiminnassamme mukana. Esimerkiksi äm, siinä, että luomme kustannustehokkaita tarkistuksia, avoimuutta, äh, ja hän tulee kertomaan teille epäilemättä siitä, että hän on kehittämässä älypuhelin-applikaatiota, jossa tuloksia voidaan heti tietystä toimista saada. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans on myöskin tärkeässä roolissa. Me olemme arvioimassa, sitoutumassa siihen, että arvioimme Euroopan unionin äm, suoritusta ja tarkastelemme toimenpano-osioita tarkemmin kuin aikaisemmin. Tämä tulee parantamaan raportointiamme vielä entuudestaan. Euroopan unionin talousarvioon liittyen me arvioimme myöskin sitä, kuinka komission sisällä arviointeja suoritetaan niiden ohjelmien mukaan, jotka me olemme juuri julkaisseet, vuotuista hallintosuunnitelmaa ja hallintokertomusta varten me tänä vuonna esittelemme mahdollisuuksia virtaviivaistaa prosessia niin, että voimme parantaa tavoitteiden asettamista ja varmistaa sen, että keskitymme omaan suoritus-tulokseen hallinnossakin. Näette siis, että virtaviivaistaminen tuottaa eri pääosastoilla tulevina vuosina tulosta teemme siis ähm, todellakin edistystä ja myöskin näiden raportointi-integraattoreiden osalta luonnollisesti raportointi vie aikaa ja tämä on jaettua vastuunalaa. Sitä ei voida sanella vain ylhäältä alaspäin. Me kannamme oman osiomme, mutta arvostamme myöskin sitä, että parlamentti tukee meitä vahvasti ja luonnollisesti myöskin jäsenmaat ja tilintarkastustuomioistuin sääntöjen noudattamissa ja muissa tarkistuksissa. Päättäisin sanaseen monivuotoiseen rahoituskehykseen liittyen. Tuleva monivuotinen rahoituskehys tulee olemaan mahdollisuus tarkastella sitä, kuinka Euroopan unionin talousarvio ja ohjelmat voisivat olla joustavampia ja yksinkertaisempia, kuinka voimme varmistaa sen, että hyvät aikeet muuttuvat eh, tosiasioiksi kentällä. Paljon kiitoksia huomiostanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin luonnollisesti. Pahoittelen, että olen hiukan flunssainen. Me kiitämme. Jos voisimme saada tuon äh, huomion kirjallisena tai puheenvuorona kirjallisena, niin se olisi meille kyllä kullan arvoista. Nyt äh, puheenvuoron saa esittelijä. Honorable members of the court. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos toimiston jäsen kollegat. Hienoa, että olette täällä tänään. Nyt ensimmäistä kertaa te osallistutte uudessa tehtävässänne komission pääsihteerin tähän keskusteluun, eikä tämä varmasti ole viimeinen kerta. Toivon, että muistatte tämän ensimmäisen kerran ja vastuuvapauden 2014. Tärkein huomioni vastuuvapausmenettelyn on se, että meidän pitäisi keskittyä enemmän tuloksiin eikä pelkästään virhetasoon. Moitteiden varanhoito liittyy todellisiin tuloksiin ja, ja budjetin aikaisemmin tuloksiin siten, että kunnioitetaan säännönmukaisuutta, laisuutta. Moitteiden varanhoito minun nähdäkseni on paljon enemmänkin kuin vain sitä, että pitäydytään sääntöihin. Kyse pitäisi olla myöskin eu budjetin tehokkuudesta, vaikuttavuudesta, hyvästä kohdentamisesta – vaikutusarvioista, syötetään huomioon taloudelliset ja sosiaaliset ja muut indikaattorit sekä mikro- että makrotasolla. Kiitos, että mainitsitte kaikki nämä seikat myöskin alustuspuheenvuorossanne. Tuomioistuin totesi edellisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että pääosastoin pitäisi asettaa hallinnon tavoitteet unionin yleisten tavoitteiden kehykseen, kun on kyse kasvusta, työllisyydestä ja muista, ja että vuotuisissa toimintakertomuksissa pitäisi juuri näihin keskittyä. Totesin, että komissio reagoi tähän pyyntöön myönteisellä tavalla, ja nyt uusi, uusi ensimmäinen kappale täältä löytyy, joka liittyy poliittisiin tavoitteisiin ja toteuttamiseen pääosastojen tasolla. Tästä olemme iloisia. Toisaalta tästä syystä olen hieman yllättynyt siitä, että kaikki indikaattorit, jotka on otettu käyttöön pääsihteerin toimesta aiempina vuosina edistykseen arvioimiseksi 2020 strategian yhteydessä sekä EUn että kansallisella tasolla, on poistettu vuotuisesta toimintakertomuksesta vuonna 2014 pääsihteerin toimesta. Myös tämä on hieman huolestuttavaa, koska avainsuositusindikaattoreita TG Agrin yhdistysosaston ja TG Regin yhteydessä kaikki liittyvät kasvu- ja työllisyystavoitteisiin. Pääsihteeristö rajoittuu pelkästään koordinaatioon ja uuden tapaan, uuden tapaan tehdä työtä. Kuinka te voitte perustella sitä, että pääosastot taistelevat kasvujen työllisyyden puolesta, mutta sitten toisaalta puheenjohtajien ja varapuheenjohtajan palvelut pikemminkin taistelevat vain koordinaation puolesta? Mikä teidän kantanne tähän on? Vuosikertomuksessa määritellään, että kumppanussopimusten ja operatiivisten ohjelmien ja Euroopan 2020 välillä on hyvin löysää suhde tai ei ollenkaan. Tämäkin on varoittava esimerkki. Missä teidän mielestänne komission vastuu on tässä kysymyksessä? Onko ehdotuksia tämän tilanteen korjaamiseksi? Onko pääsihteeri mukana tässä tällä saralla? Ja mikäli ei ole minkäänlaista kunnianhimoa, että suositusindikaattorit ja tavoitteet voitaisiin yhdistää, kuinka te voitte osoittaa meille, että komissio toimii paremmin, kun se on omaksunut uuden toimintatavan? Haluaisin tietää tämän. Te puhutte uusista tavoista tehdä työtä ja uudesta poliittisesta johtajuudesta – vastauksissanne. Kiitos paljon siitä, että annatte kirjallisia vastauksia. Vaikuttaa sitten, että komission koordinaation tasolla että komission koordinaatiotaso on vahvistettu, varapuheenjohtajan uusia tehtäviä ja sitten kabinetitasolla paljon enemmän voimavaroja ja henkilökuntaa. Voisimme tietää, kuinka monta uutta virkamiestä on palkattu pääsihteeristöön sen jälkeen, kun Juncker nimitettiin tai Junckerin komissio nimitettiin. Tietystikin on olemassa lukuisia aloitteita, joiden pitäisi yleisellä tasolla strategiaa toteuttaa aiempaa paremmin. Ainoa reaktio kriisitilanteeseen, onko se tämä? Minä mainitsin Ebolan, entä elintarvikekriisi. Uusi komissio halusi tehdä vähemmän, mutta paremmin, ja se halusi paremmin säännellä ja hallinnoida asioita. Kun tarkastelen lukuja, tilintarkastustoimistamme kertomassa vaikuttaa siitä, että komissio tekee vähemmän ja vähemmän henkilökuntaa koordinaatiotasollakin. Kuinka te voitte varmintaa, että komissio sitten toimii paremmin kuin aiemmin? Haluaisin todenteella tietää teidän näkemyksenne tähän. Yksi huomio vaatimusten mukaisuudesta sääntöjen noudattamisesta. Vuonna 2014 on hyvä, että komissio painottaa suorituspuolta täytäntöönpanossa ja raportoinnissakin ja myöskin suunnitteluvaiheessa. Hienoa, että komissio myöskin puuttuu siihen, että maksimaaramahojen taso on liian matala. Ensimmäinen kerta kokonainen kappale liittyy siihen, että jäsenvaltioiden tiedot eivät ole luotettavia ja että komissio on tehnyt oikaisuja tässä suhteessa. Ja hyvä, että komissio tunnustaa sen, että että jäsenvaltioiden antavat tiedot eivät aina ole luotettavia, mutta komission pitäisi olla paljon tiukempi, kun se ryhtyy oikaisutoimiin. Ero komission virhetason ja tilintarkastustoimistaminen virhetason välillä ei muuten pienene. Kontvalikunta pyysi viime vuonna, että komissio antaisi kontti-kertomuksessaan kunnollisen vastuuvapausilmoituksen pääsihteerien to- vast- vuotuisten toimintakertomusten yhteydessä. Tämä vieläkin puuttuu. Kysyn, miksi näin on? Miksi tämä vieläkin puuttuu? Mitä te ehdotatte tulvaisuuden kannalta tässä suhteessa? Vielä yksi pohdinta, joka liittyy avoimuuteen. Uskon, että tähän päätän puheenvuoroni, jotta muutkin kollegat saavat tilaisuuden puhua. Minun täytyy esitellä kysymys, joka oli jo mukana kirjallisissa kysymyksissä. Kyse on tämä pyöräovi-menettely, Suuren kysy- kirjan kysymys numero 13. Minusta vaikuttaa siltä, että kun te annoitte vastauksen, vaikuttaa siltä, että artikan 16 tulkinnassa on vielä epäselvyyksiä henkilöstöasetuksen artiklan 16 suhteen, koska komissio tulkitsee tätä hyvin kapeasti ja pistää ainoastaan korkeat virkamiehet tähän kategoriaan silloin, kun he siirtyvät loppaustoimintaan tai muiden toimijoiden palvelukseen ollessaan oltoon ensin komission palveluksissa. Minun, minun tulkintani taas hieman erilainen. Siellä selkeästi lukee, että jokainen toimielin vuosittain antaa kertomuksen kolmannen alakohdan toteuttamisesta mukaan luettuna tapauksista, jotka on arvioitu. Voitteko hieman kommentoida tätä ja selittää oikeusperustaa, miksi te tulkinnat tulkitsette tätä niin kovin kapeakatseisesti, koska tämä ei vastaa EUn yleisiä periaatteita. Tämä on se ehkä, johon törmäsin kirjallisissa vastauksissanne. Kenties minulla on vielä muita kommentteja lopuksi, mutta tässä yhteydessä mielelläni kuulisin muita kollegoita. Kiitoksia paljon. Kenties vielä yksi vihan viimeinen lyhyt loppukaneetti, joka on henkilökohtainen luonteeltaan. Tehän tiedätte, että kirjallisten kysymysten ja vastausten yhteydessä on no, kirjalliset kysymykset ovat hyvin tärkeä osa vastuunvapausmenettelyä. Minä arvostan tätä suuresti ja myöskin tämän valiokunnan menettelyä arvostan suuresti. Mutta katson henkilökohtaisesti on noloa, että kun olen esittelijä ja tarkastelen näitä suullisia kysymyksiä teille esitettiin, ne on julkaistu sosiaalisessa mediassa ennalta. Ja jopa teidän vastauksenne osittain esittelee. Minä arvostan tätä menettelyä ja toivon, että voimme toimia mahdollisimman avoimesti ja vastuuntuntoisesti, mutta me on kyllä periaatteita. Olen paljon siitä, että jotenkin jotkut kysymykset menivät sosiaaliseen mediaan jonkun toimesta. Ehkä tämä on tulevaisuuden kehitystä. Tähän puhuitte, että EU-rahoituksessakin voidaan käyttää älypuhelimia hyväksi. Ehkä tästä lähtien kaikki kuulemisetkin ovat Facebookissa. Toivon mukaan, että tähän ei mennä. Tämä oli tämmöinen henkilökohtainen loppukaneetti. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan ilmaista kiitokseni esittelijä Labajovalle hänen hyvin syvää luotaavasta valmistelustaan, valmistautumisestaan tähän kuulemiseen ja ehkä voisin nyt vastata heti hänen viimeiseen kohtaansa. Ymmärrän, että häntä nolottaa se, että kysymykset julkaistiin, mutta voin vakuuttaa, että me emme missään nimessä usko, että ne olisivat komissiosta vuotaneet, mutta me olemme kyllä äärimmäisen huolissamme vuodoista toimielimissä ylipäätään ja teemme omalta osaltamme parhaamme tällaisen ennaltaehkäisemiseksi ja välttämiseksi tietenkin. Nyt yritän vastata joihinkin kysymyksiinne. Ensimmäinen kysymyksenne liittyi Euroopan unionin tavoitteisiin ja siihen, miten ne otetaan huomioon äh, vuosittaisissa toimintakertomuksissa sekä hallintosuunnitelmissa. Kyllä totta on, että äh, toimintakertomuksessa 2014 edeltäjäni ei viitannut äh, EU 2020 tavoitteisiin esimerkiksi. Ja tämä itse asiassa johtui siitä, että nuo tavoitteet poistettiin vuosittaisesta hallintosuunnitelmastamme. Kun ajatellaan pääsihteeriä, pääsihteerin toimistoa ei tietenkään ole niin, ettemmekö me, niin kuin kaikki muutkin, pyrkisi näihin tavoitteisiin, mutta kun puhutaan pääsihteeristön sekä yksittäisten eh, johtajien tavoitteista, tavoitteista vuosittaisessa hallintokertomuksessa, niin kyse on pikemminkin siitä, että eri yksiköille asetetaan tavoitteita, jotka ovat saavutettavissa. Tietenkin mekin teemme työtä yleisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta on hyvin vaikea mitata vaikkapa pääsihteerin yksilöllistä panosta näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja siksi mainitsin teille tämän muutoksen vuosittaisessa hallintosuunnitelmassamme sekä vuosikertomuksessamme tästä vuodesta alkaen. Todella pyydämme, että pääjohtajat tekevät vuosittaisen suunnitelmansa kahtalaisesti. Yhtäältä kyse on yleisluontoisemmasta puolesta vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa puolesta, joka koskee tämän komission koko toimikautta. Ja sitten toisaalta kyse on yksittäisten yksiköiden panoksesta ja siitä, mitä ne voivat tehdä. Näin voimme lähentää eri yksiköiden toimia näihin yhteisiin tavoitteisiin. Ja tämä kyllä on varmaankin se, mihin tekin pyritte. Kun puhutaan tavoitteista, indikaattoreista, kumppanuudesta sekä EU 2020-ohjelman tyyppisistä ohjelmista, niin luonnollisesti uudelle kaudelle yhteen yhteys EU 2020 on huomattavasti vahvempi ja suorituspuitteita on vahvistettu näiltä osin huomattavasti myös ihan operatiivisissa ohjelmissa. Ja tietenkin ohjelmien täytäntöönpanovaiheessa on sitten huomattavasti helpompi raportoida tästä. Esititte myös kysymyksen komission uudesta työskentelytavasta sekä komission pääsihteeristön palkkaamista henkilöistä. Pääsihteeristö on saanut 80 lisää virkaa. Niitä tarvittiin osittain, koska nyt pääsihteeristöön liittyy kolme uutta yksikköä yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestykseen liittyvä valmistelu, rakenteellinen tuki, yksikkö ja kolmas uusi yksikkö, joihin tarvittiin tietenkin uutta henkilöstöä. Sitten on temaattiset yksiköt, jotka tukevat varapuheenjohtajia, kun he koordinoivat työtä. Junckerin komissiossahan varapuheenjohtajilla on kullakin omat hanketiiminsä ja he tarvitsevat tukea. Nämä tiimit koordinoivat todella Junckerin komission kattavampia työskentelyaloja, esimerkiksi yhtenäismarkkinastrategia, digitaaliset sisämarkkinat, energiaunioni ja niin edelleen. Ja kaikkiin näihin kattaviin hankkeisiin varapuheenjohtajat tarvitsevat tuki, tukea ja siksi on luotu tällaiset yksiköt. Tämä on yksi uusi elementti, joka liittyy pääsihteeristön rooliin. Eli nyt myös ihan substanssikysymyksissä tuemme varapuheenjohtajia huomattavasti entistä enemmän valmistellen strategioita ja tietenkin eri pääosastojen avulla, niin itse asiassa nämä strate- ensimmäiset strategiaehdotukset tehdään pääsihteeristössä nykyään. Toinen rooli, joka nyt on muuttunut Junckerin komission myötä, on yksittäisten aloitteiden hallinnointi, esimerkiksi energiaunionissa – tai digitaalisilla sisämarkkinoilla ja nämä palveluyksiköt, jotka sitten valmistelevat aloitteita ja tämä tietenkin liittyy myös tämän tästä siiloajattelusta luopumiseen komissiossa, niin nämä palveluyksiköt, joita aiemmin johti kunkin pääosaston edustaja, niin äh, näitä palveluyksiköitä johdetaan nykyään keskitetysti ja tämäkin vaatii pääsihteeristöön myös tätä erityisosaamista. Sitten kysymyksenne siitä, tekeekö komissio vähemmän ja paremmin ja miksi pääsihteeristö sitten tarvitsee lisää henkilöstöä, niin toivon, että tähän nyt vastasin äsken. Tämä uusi työskentelytapa johtaa tilanteeseen, jossa pääsihteeristö on nyt saanut näitä uusia virkoja. Sitten et, mm, se mm, totesitte, että tässä nyt reagoidaan kriiseihin. Mm, Puheenjohtajahan on sanonut, että isoihin asioihin on ö, kohdistettava isoja toimia ja pieniin pieniä. Ja varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämä maahanmuuttokriisi on iso asia. Ja nyt me olemme sitten järjestäneet työmme tämän mukaisesti. Meidän on käsiteltävä tätäkin asiaa enemmän substanssiin paneutuen myös pääsihteeristössä. Ja tulemme itse asiassa piakkoin tekemään ehdotuksen Dublinin asetuksen muutoksesta, eli siitä, miten Euroopan unioni pakolaisia kohtelee ja käsittelee. Kysyitte mm, sitten myös synteesikertoa onnettomuuksista sekä jäsenvaltioiden toimittavan tiedon luotettavuudesta. Pyysitte meiltä tiukempia toimia näiden korjausten suhteen. Ymmärrän, mitä tarkoitatte. Ja minun ymmärtääkseni se, miten komissio korjauksia toteuttaa tai niihin suhtautuu, ei niinkään ole pääsihteeristön asia, mutta luonnollisesti kirjaamme ylös huolenne ja toimitamme sen sitten vastuuyksikölle. Budjettipääosaston kollegani on tässä vieressä ja hän auttaa sitten varmasti näiltä osin. Sama koskee muitakin kysymyksiä luonnollisesti me olemme vastuussa siitä, että vastuuvapauslausunnot hoidetaan säännönmukaisesti ja komissiolla on päävastuu synteesikertomuksista. Sitten teillä oli vielä viimeinen kysymys, joka liittyy avoimuuteen, etiikkaan, sitten pyöröoviin ikään kuin siitä, miten näitä virkoja täytetään. Komissio viime vuonna itse asiassa julkaisi ensimmäisen vuosikertomuksen artiklan 16 mukaisesti siis uudet henkilöstösäännöt. Ja tuo kertomus valmisteltiin muuten yhdessä muiden toimielinten yksiköiden kanssa. Se on tietääkseni ainut kertomus, joka on näin valmisteltu ja se viittaa vain, aivan niin kuin totesittekin, äh, aiempien äh, vanhempien virkamiesten toimiin. Tässä on kolmas alakohta, joka liittää lopaukseen siihen, voivatko entiset äh, virkamiehet Äh, ryhtyä lobbareiksi. No, olemme toimineet täysin artiklan 16 sääntöjen määräysten mukaisesti. Pahoittelen, jos nyt vastasin kovin pitkään, mutta pyrin todella vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ne mahdollisimman kattavasti. Kiitos. Kiitos, ja tätä me todella arvostamme. Henkilökohtaisesti valittelin kovasti sitä, että tämä tärkeä kysymys näistä viroista ei sisältynyt kirjalliseen vastaukseenne mutta nyt kuulimme tästä uudelleen järjestelystä lisää. Olisi muuten mielenkiintoista, mistä nämä 80 virkaa sitten otettiin, siis miltä aloilta nämä 80 virkaa siirrettiin pääsihteeristä. En tiedä, onko teillä näitä tietoja nyt mukananne, mutta jos ei, niin ehkä kirjallisesti voitte ne meille toimittaa. Näin voisimme asian vielä syventyä. Olisipa mukavaa, jos saisimme tämänkin tiedon. Ja seuraavaksi edustaja Ajala Sender. Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Kiitän pääsihteeriä näistä tiedoista. Pari kysymystä. Ensinnäkin, oletteko pohtineet äh, sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, joka puuttuisi yhä lisääntyviin äh, Ähm, loppuun äh, siis äh, yhä useimmat virkamiehet palavat loppuun, on terveysongelmia jopa juuri äh, joulun alla eräs virkamies joutui tekemään, teki itse murhan loppuun vuoksi ja tämä on tietenkin hyvin järkyttävää. Enemmän työtä, vähemmän voimavaroja kohdistuuko paine yhtä lailla virkamiehiin ja määräaikaisiin virkamiehiin. Sitten toinen asia, kun puhutaan Junkerin suunnitelmasta, mm, niin me emme itse asiassa aina tiedä, että kuka on vastuussa kenestäkin ja mistäkin, kun tässä hiukan kyllä varapuheenjohtajat pallottelevat vastauksia toisilleen, esimerkiksi mitä tulee liikennealaan, kuljetusalaan, niin Katainen heitteli palloa sinne kuljetuspääosastolle ja sieltä se taas hänelle takaisin. Joten tässä nyt on kyllä hiukan epävarmuutta mielestäni ilmassa. Ovatko toimivaltarajat täysin selkeät? Sitten kysyisin vielä, että voisimmeko saada taulukon ihan numerotietoa pääosastoilta ja sitten äh, todella äh, näistä mandaatin päättymisistä. Kiitoksia. Ja pääsihteeri voi vastata, olkaa hyvä. Thank you very much for your... Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin rouva puheenjohtaja, voin välttämättä vastata ja minä vastaan myöskin kirjallisesti kysymyksiä, jotka liittyy näihin 80 virkaan, jotka annettiin pääsihteerin käyttöön. Ne tulevat vuotuisesta virkansiirtopuulesta. Vuosittain kerätään virata yhteen ja sitten jaetaan pyritettiin mukaan uudelleen. Voin vastata myöskin kirjallisesti vielä tarkemmin. Mitä tulee kysymykseen, jonka arvoisa jäsen esitti? Viittasi siihen tosiasiaan, että komissiolla on enemmän työtä ja vähemmän henkilökuntaa kuin aiemmin. Tietystikin komissio on vähentänyt yhdellä prosentilla per vuosi henkilökuntaa sen sopimuksen nojalla, joka saatiin aikaan silloin, kun laadittiin monivuotinen rahoituskehys. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä henkilö, henkilökunnan uusi jako. Tämä henkilökunnan yhteen kokoaminen ja uudelleen jakaminen on yksi esimerkki tästä. Tämä ikään kuin lineaarinen menetelmä. Yksi prosentti kaikkialta nämä virat kootaan sitten yhteen ja jaetaan uudestaan prioriteettien mukaan. Mitä tulee prioriteettien muuttumiseen ja työn kasautumiseen, juuri tätä varten tämä jakojärjestelmä on olemassa. Mikäli syntyy todellinen kriisi, kuten pakolaiskriisi, joskus joudumme nojautumaan erityistoimiin että voimme vastata pakolaiskriisin haasteisiin esimerkiksi komission puolella olemme esittäneet kyselyn henkilökunnalle ja tämän pohjalta olemme sitten löytäneet henkilökuntaa tarvittavien tehtävien hoitoa varten siirtämällä ihmisiä paikasta toiseen tai toimista toiseen. Täten on pystyneet nopeasti reagoimaan pakolaiskriisiin. Uskon, että on vaikea sanoa, mikä ottaen tämä tästä on seuraamuksena, syntyykö lisää painetta henkilöstön niskoille. Pyrimme tätä välttämään mahdollisuuksien mukaan. Tietystikin on joitakin yksittäisiä tapauksia, kenties jopa järkyttäviä tapauksia. Tästä osalta totesin, että tällaista tapahtuu kaikkialla yhteiskunnassa. Valitettavaa kyllä on olemassa henkilöstön jäseniä, jotka ovat kuolleet tehtäviä suorittaessaan tämän tilastoinnin tosiasia 20-30 henkilöä vuodessa. Particular uh, trend uh, here. Now your second question uh, related to um, responsibility. Mitä tulee varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan rooliin? silloin, kun on kyse kyseisten asioiden hoidosta. Tietystikin varapuheenjohtajilla on kaikilla oma roolinsa. Heidän tehtävänä on toki Heidän tehtävänsä on kuvattu. Jollakin on erittäin tarkka toimialue, kuten Georgieva vastaa henkilöstöstä ja talousarviosta. Joissakin tapauksissa tehtävänanto on pikemminkin sillänsä kyse koordinaatiota tehtävistä. Kaikki riippuu siitä, mikä kunkin varapuheenjohtajan tehtävän asettelu on. Junckerin lähettämä, lähettämättä tehtävän asettelukirjeet olivat selkeitä. Sitten lopuksi vielä kysymys, joka liittyy eri virastojen rooliin. Teitä kiinnosti, kuinka paljon eri virastoihin oli lähetetty työntekijöitä muualta. Anteeksi, kuinka? Kolme ah. Kommentti ilman mikrofonia, tulkit eivät kuule. Experts. Ai, kyse on siis kansallisista asiantuntijoista edellentämisestä tähän eri virastoihin. Tarkoittako te nyt äh, pääsihteeritasoa vai nyt tästä? Me voimme kyllä toimittaa teille luvut kirjaisina. Kiitos. Kollegin... Ehkä jos saan kirjehtiä ajoin avuksi, niin tämä ensimmäinen osa se, että ihmisiä kuolee. Tätä tapahtuu, mutta itsemurha on tietenkin vähän toinen juttu kuin, kuin muusta syystä menehtyminen. Eli montako itsemurhaa oli 2014 ja mitä teette näissä tapauksissa? Siis puretaanko tätä asiaa jotenkin, tutkitaanko sitä? Tätä varmaankin edustaja Ajala Sender tarkoitti. Eli älkäämme sulkeko silmiämme. Voisitteko vielä tarkentaa vastaustanne? Kiitos. Well, I would not, I would not like to, to... En haluaisi puhua yksittäistapauksista tässä yhteydessä, mutta välillä kun ihmiset menehtyvät, emme tiedä mikä syy oli. Se saattaa olla itsemurha. Murha. Erässä tapauksessa on selvää, että kyseessä oli itsemurha, mutta toisessa tapauksessa syy ei ole niin selvä, kun ihminen menehtyy. Kun selkeästi kyseessä on itsemurha tai työhön liittyvät syyt. Luonnollisesti tapaus tutkitaan mahdollisimman hyvin, täysin kunnioittain kuitenkin menehtyneen henkilön yksityiselämän suojaa. Olemme erittäin varovaisia näissä kysymyksissä yleisemmin ottaen te mainitsitte jo tapaukset, jossa ahdistelua on tapahtunut väärinkäytöksiä. Meillä on näitä varten olemassa järjestelmä ja näihin tapauksiin sopivan järjestelmän myötä ähm, puututaan pääosaston tai yksikön vastuuhenkilön kanssa. Si mi pregunta era precisamente, le preguntaba, o sea, el caso del... Minä kysyin tästä konkreettisesta itsemurhasta, josta olemme myös lehdistä lukeneet. Konkreettisesti kysyn, että onko tässä tehty jotain, mitä olisi pitänyt välttää. Äh, kyllähän on tällainen äh, luottamushenkilöjärjestelmä, mutta se ei riitä. Euroopan parlamentissa on komitea, siis työryhmä, eh, olemassa, joka tekee työtä yhdessä eh, tällaisissa loppuunpalamistapauksissa, joten eh, kysyisin teiltä, että jos joutuu tällaiseen epätoivoiseen tilanteeseen, jos virkamies joutuu epätoivoiseen tilanteeseen, niin minkälainen järjestelmä ohjelma teillä on käytössä niin, että voidaan välttää itsemurha, ennaltaehkäistä se? Ähm, no tämä on todella tärkeää, koska on myös muita toimielimiä. Esimerkiksi Euroopan parlamentissakin meillä oli hyvin äh, näyttävä tapaus, joten kyllä kannattaisi tästä puhua pääsihteeri. Well, um, in the Secretary General. Olen pääsihteeri enkä vastaa henkilöstöpolitiikasta, mutta en nyt halua vältellä kysymykseen vastaamista. Minun kokemukseni mukaan kuitenkin ihmiset, jotka ovat henkilökohtaisissa vaikeuksissa, meidän ähm, pitäisi aivan aluksi pyytää apua. Jos ähm, henkilöllä vaikuttaa olemaan henkilökohtaisia ongelmia, mutta hän ei pyydä apua, me voi pakottaa ketään apua pyytämään. Jos taas äh, joku apua pyytää, meillä on talon sisällä kaikki tarvittavat palvelut hänen auttamisekseen. Ähm, jos ongelmat koskevat äh, Ähm, suhteita hallintoon tai äh, työpaikalla muihin henkilöihin, niin on hallintokokemukseni mukaan näihin asioihin pitää puuttua erittäin nopeasti. Ne tulevat äh, esiin kyllä hierarkiassa. Ähm, minä olen oman kokemukseni äh, mukaan havainnut, että hyvin nopeasti me saamme hallinnossa tietoa näistä asioista. Äm, ylimmässä hallinnossa luonnollisesti meillä on komissiossa myöskin sovittelumenettely ja minä olen ollut vastuussa näistä sovittelutoimista aikaisemmin. Nyt niistä vastaa riippumaton toimija ja usein nämä tilanteet ratkeavat tyydyttävällä tavalla. Kun kyseessä taas on henkilökohtainen ongelma, ongelma joka saattaa ajaa kollegan itsemurhaan tämän henkilön pitäisi pyytää apua. Me emme voi pakottaa ketään henkilöä hoitoon, ellei tämä henkilö itse sitä halua. Mutta tämä on henkilöstöpolitiikkaa koskeva kysymys. Kysymys ilman mikrofonia. Hmm. Puheenvuoro ilman mikrofonia. No varmaankin olisi hyvä, jos pohtisimme, olemmehan me häirinnän suhteen toimineetkin ja varmaan olisi hyvä, jos pidämme asian tapetilla. Jatketaanpa puhujalistalla. Seuraavaksi kollega Zeller. Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja ja kiitokset pääsihteeri Ita siitä, että olette käytettävissämme, käytte keskustelua kanssamme ja vielä toivotan teille menestystä ja mm, hiippasen onneakin aina tarvitaan työnne hoitamisessa. Saksan lehdistössä viime aikoina on ollut kirjoituksia siitä, että REFIT-ohjelma ja paremman sääntelyn ohjelma ovat johtaneet monien virkamiesten turhautumiseen komissiossa, koska heidät on pakotettu pois aiemmista työskentelymalleista ja nyt heitä on siirrelty ja niin edelleen. Minä Refit-ohjelmaa, paremman sääntelyn ohjelmaa tuen kyllä ponnekkaasti, mutta kyllähän sitä sitten voi nähdä, miten erilaisia tulkintoja sama asia voi aiheuttaa. Ja jos nyt sitten voidaan siirtää henkilökuntaa muihin tehtäviin, niin tietenkin näin tulisikin tehdä. Ja kyllä varmaan nämä virkamiesten tulisi hiloita uusista mahdollisuuksista, varsinkin jos aiempi työ ei ole ollut kovinkaan menestyksekästä, niin eikö se olisi parempi sitten siirtyä uusiin tehtäviin. Pääsihteeri EU 2020 strategian lippua piditte tässä puheenvuorossanne korkealle ja kysyisin siitä – Miten eh, realistisia me olemme tavoitteita asettaessamme? 2019, 2009 tuo 2020 strategia herätettiin henkiin, myös jäsenvaltiot eh, sen siunasivat. Nyt on vuosi 2016 ja on todettava, että välineet, joita meillä on käytössämme, esimerkiksi rakennepolitiikassa rakennerahastot, pikemminkin ovat vielä vaiheessa, jossa puretaan vanhan entisen edellisen tukikauden Lissabonin edeltävän ajan toimia, vaikka aika on mennyt näin paljon. Eli nyt on tehty kyllä päätöksiä uusista ohjelmista, mutta eivät ne vielä ole käynnistyneet kunnolla. Eli ei tässä ole kovin paljon aikaa nyt noihin sovitteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja niihinhän voidaan päästä ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot sitoutuvat työ, tähän työhön. Ja kysyisinkin ja pyytäisin, että te ja komissio kaiken kaikkiaan kertoisitte, miten jäsenvaltiot tähän mennessä ovat toimineet sen suhteen, mitä itse tuolloin päättivät, että oletko, ovatko jäsenvaltiot pyrkineet 2020 tavoitteisiin ponnekkaasti, varsinkin kun tässä nyt on kuultu, että monissa jäsenvaltioissa vaikkapa tutkimusmäärärahoja ajetaan alas, niin eipä se nyt ole kovinkaan yhteen sopivaa EU 2020 strategian tavoitteiden kanssa. Ja kun joutuu lukemaan, että nuorisotyöttömyyden torjunnassa ei edes käytetä niitä määrärahoja, jotka EU-budjetista jäsenvaltioille on myönnetty nuorisotyöttömyyden purkamiseksi, ja edes näitä rahoja ei siis käytetä ainakaan kokonaan, niin kyllä tässä varmaan tarvittaisiin keskustelua siitä, onko ylipäätään realistista pitää kiinni tästä näistä tavoitteista, joista aiemmin sovittiin. Ja nythän meillä on aivan uusia haasteita edessämme, esimerkiksi tämä maahanmuuttokysymys, joka luonnollisesti sekin taas tulee ottaa strategiassa huomioon, kun puhutaan heidän vastaanotostaan, heidän integroinnistaan. Sitten on terrorismin torjunta, mm, jäsenvaltioiden vastustus EU-laajuisen lähestymistavan valitsemiseksi. Eh, ja siis on nyt vähenemässä, että varmaan EU e rajavalvontakin saa vahvistusta ja niin edelleen. Eli koko ajan tulee lisää tehtäviä ja lisätavoitteita. Yksi sananen vielä, korostaisin vielä sitä, mitä esittelijämme Rova Labajova sanoi alussa uusista kumppanuussopimuksista, jotka on solmittu uuden tukikauden puitteissa – tässäkään ei voitu todeta, että kaikki jäsenvaltiot olisivat suunnanneet toimensa EU 2020 strategian tavoitteiden mukaisesti. Ja piakkoin, edellä, eh, piakkoin edessämme oleva monivuotisen rahoituskehyksen väliajan tarkastelua tulisi varmaan käyttää – hyödyksi myös äh, sen pohtimiseksi, tulisiko ehkä asettaa uusia äh, tavoitteita, jotka olisivat näiden uusien haasteiden mukaisia. Ja pääsihteeri, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> thank you very much for, for your, for your... Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Aloittaisin eh, refitillä ja paremman äm, säätelyn hankkeella yleisesti ottaen. Parempi säätely ei tarkoita sitä, että säätelyä on vähemmän. tarkoittaa sitä, että se on parempaa. Parempi säätely tarkoittaa sitä, että me keskitymme aloitteisiin niissä asioissa, kun ne ovat tarpeen. Ja pyrimme toimimaan kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi äh, vaikutusten arviointien pohjalta. Koska Euroopan unionin lainsäädännön määrä kasvaa, toimeenpano kysymys ja kysymys siitä, että tämä Euroopan unionin lainsäädäntö määrä on hallittavissa muuttuu yhä tärkeämmäksi. Komission työntekijöille tämä tarkoittaa sitä, että tulee olemaan yhä tärkeämpää ja tärkeämpää monille viranomaisille, anteeksi, eh, virkamiehille ähm, toimeenpanna olemassa olevaa lainsäädäntöä ja varmistaa, että olemassa oleva lainsäädäntö on hyvässä kunnossa. On yhä sellaisia aloja, joita me olemme yhä kattamassa esimerkiksi sisäasioissa. On hyvin paljon uutta lainsäädäntöä syntynyt hiljattain. Tai esimerkiksi kun taas esimerkiksi sisämarkkinoilla lainsäädäntö on jo olemassa ja kysymyksessä on enemmänkin se, kuinka lainsäädäntöä toimeenpannaan. Tämä saattaa olla turhauttavaa. Ehkäpä olisi seksikkäämpää tietyllä tavalla, jos näin sanomme, tehdä uuden lainsäädännön parissa töitä kuin toimeenpana vanhaa, mutta kansalaisille kuitenkin hyödyllisempää se, että vanha lainsäädäntö toimii hyvin. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä seikka. Äh, Eurooppa 2020-strategiaan liittyen tietojeni mukaan monivuotuinen rahoituskehys 2014-2020 on ollut ajavana voimana ähm, rahoitushankkeiden taustalla 54 prosenttia talousarviosta – on kohdannettu tavalla tai toisella Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Se on johtava ohjaava voima tällä kaudella ja jäsenmaat ovat olleet paljon aktiivisempia kuin aikaisemmin muuntaessaan tätä konkreettisiksi, konkreettisiksi ohjelmiksi kun vastasin edustaja Kretsulle, kuulemisessa joulukuussa ja kun vastasin kirjallisiin kysymyksiin, annoin enemmän tietoa näistä kysymyksistä jo. Tavoitteet eh, eivät ole sellaisia tavoitteita, joihin meillä olisi suora kontrolli, esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, työttömyys, köyhyyden vähentäminen, eh, koulutuksen parantaminen ja niin edespäin. Nämä tavoitteet ovat enemmänkin toiveenomaisia, ja ne eivät ole toisekseen suoraan talousarvio mm, hallinnassa. Ne ovat kysymyksiä, jotka riippuvat esimerkiksi työmarkkinoiden toimivuudesta työllisyyden suhteen, eivätkä nämä kysymykset ole vain äm, talousarvion laadinnan alaa. Ja tämän lisäksi myöskin Euroopan unionin, Euroopan unionin äm, talousarvion ja säätelyn alaista, mutta myöskin jäsenmaiden toiminnasta riippuvaa. Eli järjestelmä on hyvin monimutkainen. Se kuitenkin aina lähtee näistä toiveista tai tärkeistä tavoitteistamme, mutta jos tarkastelemme sitä, kuinka nämä sitten suodattuvat alaspäin ja kun tarkastelemme millä tasoilla näitä tavoitteita toteutetaan, huomioon, että hyvin paljon toimijoita on mukana pelissä. Tarkoitus on pyrkiä tehokkaasti pääsemään siis näihin tavoitteisiin, mutta tämähän riippuu myös jäsenmaista ja siksi Euroopan unionin talousarvion ohjausjakso on erittäin tärkeää seikka. Me olemme hyvin paljon kiinnittäneet huomiota siitä, kuinka jäsenmaiden toiminta vaikuttaa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Luonnollisesti meillä on uusia haasteita, jotka puhkeavat äh, maahanmuuttokriisi ja terrorismi esimerkiksi, mutta tämän vuoksi on vielä tärkeämpää, kuten puheenjohtaja Juncker on korostanut, ettemme niiden myötä unohda Eurooppa 2020 strategiaa tai talousohjelmaamme, sillä monet näistä ongelmista kuitenkin puhut köyhyydestä tai taloudellisista ongelmista. On siis hyvin tärkeää käsitellä myöskin näitä kysymyksiä. Esimerkiksi ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos johtaa kuivuuteen. Jos meillä on kuivia, viljelykelvottomia alueita, ihmiset eivät jää niille, vaan ryhtyvät pakolaisiksi. Ja monet näistä kysymyksistä liikkuvat, liittyvätkin siis suoraan Eurooppa 2020 politiikkaan. Tämä on hyvin monimuotoinen tavoiteryhmä, jos ne halutaan nyt muokata selkeäksi poliittisiksi toimiksi, mutta me pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla tämän toteuttamaan. Lisäksi kollegi de Jong. Ja seuraavaksi kollega De Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tervetuloa minunkin puolestani ja paljon onnea ja menestystä tässä tärkeässä uudessa tehtävässä. Hienoa, että voidaan me käydä vuoropuhelua teidän kanssanne. Avoimuus ja nuhteettomuus asianmukainen asioiden hoito on tärkeää. Hienoa, että pääsihteeri on täällä. Ja kun tarkastellaan niitä tehtäviä, joita Timmermans esimerkiksi on saanut, johdan avoimuus ja integriteetti, nuhteettomuus ovat tässä tärkeässä Mitä pääsihteerin, se pitää tehdä? Pääsihteerin täytyy valvoa ja esimerkiksi tarkastella, kuinka suhtaudutaan ilmiantajiin, loppareihin, eri sidosryhmiin. Apemusrekisteri on asia, jota, joka on tässä tärkeä. Yksikkö, joka vastaa tästä asiasta, on suhteen huolestunut, koska olen kuullut, että siinä on hyvin paljon työtä ja pääjo, pääosasto ei ole selkeää tehtävän asettelua sille. Haluaisinkin kuulla, kuinka paljon ihmisiä on saatu lisää juuri tuota tehtävää varten, koska se on yksi komission prioriteetteja. Sitten konkreettisemmin kysymys on lyhyt sellainen. Tämä liittyy asiantuntijaryhmiin. Tästä kuulin näin jotakin lukuja koordinaattorinkin kokouksessa. On määrä keskustella asiasta varapuheenjohtaja Timmermans on todennut, että nopeasti voidaan saada dialogia-asiasta ja mielelläni kuulisin pääsihteeriltä, voiko hän vahvistaa sen, että keskustelu voidaan aloittaa, koska olisi hienoa, mikäli komissio voisi tulla meidän pakelemme, jotta tietysti missä mennään, ja sitten saattaa antaa tässä tietoa avoimuudesta vielä minä haluaisin kuulla vielä aikataulusta. Timmermans on sanonut, että odotellaan ensin sitten, kun saadaan sitä, että saadaan par- saadaan paremmasta lainsäädännöstä. Ja kysymys kuuluu, niin kuin kuuluikin ollaanko nyt valmiita te- käymään keskustelua tai tekemään ehdotus, mitä loppareihin tulee. Kysymykseen numero 15. Siellä todettiin, että se, että loppareiden suhteen pääsihteeritasolla on tehty työtä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kun on, tai tämä koskee pelkästään korkeampia virkamiehiä, mutta mitä ehkä johtajia, muita yksiköiden päälliköitä ja, ja korkeimpia virkamiehiä voisi mutta monet muutkin tekevät erittäin tärkeitä tehtäviä. Kysymys kuuluu konkreettisesti, onko teillä mitään raportteja tulossa siitä, kuinka on pistetty täytäntöön käytännön käytännössä sääntöjä, jotka liittyvät henkilöstön toimintaan. Pitäisikö tämä antaa muihinkin komission virkamiehiin, kun raportteja tehdään? Pitäisikö tähän ottaa muitakin virkamiehiä tämän piiriin esiin? Ja voitaisiin tässä keskustella esimerkiksi Euroopan parlamentin kanssa. Sitten kysymys 20. Sillä sen liittyy lyhyt, lyhyt kysymys suosituksiin. Suosituksen kyse tutkimuksista, jota halusimme komissiaarien tehtävän jaosta äh, työryhmän perustamisesta. Haluaisin konkreettisen vastauksen. Mi- mihin seurantatoimiin tässä on ryhdytty? Onko tämä otettu vakavasti, tämä suosituksemme? Ja voitaisiinko tässä näiden työryhmien työn osalta syvällisemminkin tähän pureutua. 22 kysymys sitten, joka liittyy lainsäädännölliseen jalanjälkeen. Tässä sanotaan, että komissio ei voi arvioida kustannuksia ennen kuin se kun komissio antaa lakiehdotuksien. Näitä on vaikea arvioida ennalta mutta äh, tässäkin täytyy saada selkeyttä, selvyyttä asiana. Vielä viimeinen seikka. Olin sisämarkkinavaliokunnassa tämän asian suhteen koordinaattori. Katson, että Inta-valiokunnassakin on tulossa hyvin monia uusia lakialoitteita, jotka liittyvät digitaalimarkkinoihin esimerkiksi. Ja täytäntöpano on erittäin tärkeä asia. Siihen liittyy ongelmia. Tässäkin valiokunnassa on havaittu, että tässä suhteessa ongelmia ja joitakin vakavia virheitä on tehty. Ja komissio on tämässä uusia ohjeita, jotta virheitä voitaisiin välttyä. Eikö voitaisiin tarkastaa myöskin, päätyvätkö nämä ohjeet jäsenvaltioihin, alue- ja paikallistasolle ja niiden tason viranomaisten käyttöön, ja kuinka tätä asiaa voitaisiin edistää ja tilannetta parantaa tässä suhteessa. Tässä minun kysymykseni. Mäkin olen siitä pitäisi Kiitos ja pääsihteeri, olkaa hyvä. Eh, indien u mij toestaat, zal ik in het Nederlands antwoorden. No, mukavaa, jos voinkin vastata nyt samalla kielellä, paljon helpompaa. Haluan eh, kiittää edustaja De Jongia hänen kysymyksistään. Ensimmäinen kysymys liittyy näiden 80 ylimääräisen viran jakamiseen eri yksikköihin virat, joita vastikään saimme. Ja voin kertoa teille, että näistä kymmenen meni B-osastolle. Tähänhän viitattiin. Sitten sitten äh, läpinäkyvyys, avoimuus, äh, varapuheenjohtaja Timmermans on todennut, että olisi parempi odottaa, kunnes toimielinten välinen sopimus on saatu paremmasta sääntelystä. Se on olemassa nyt ja me tulemme tämän äh, rekisterin suhteen työt käynnistämään. En osaa ihan tarkkaa aikataulua nyt teille nyt kuitenkaan tässä vaiheessa kertoa, mutta mitä pikimmin mahdollisimman pian. Sitten kysymykseni vastauksen numero 15 loppareista sekä raportointi yhteyksistä loppareihin, nyt pyydän anteeksi, kun täytyy taas vähän niistä mennä, niin joudumme pohtimaan sitä, mikä on käytännössä toteuttamiskelpoista ja miten pitkälle täytyisi mennä Komissiohan on päättänyt, että tärkeintä on raportoida niistä loppariyhteyksistä, jotka liittyvät henkilöihin, jotka ovat lähinnä päätöksentekoa, eli pääjohtajat, komissaarit ja heidän kabinettijäsenensä. Tällainen valinta on tehty. Tämä tietenkään nyt sitä tarkoita, ettäkö yksittäiset virkamiehet olisivat täysin <laughs> vastuusta vapautettuja. Heidän on toimittava varovaisuutta noudattaen nämä, jos loppareihin ovat yhteydessä. Ja tosiaan kyse on siitä, kuinka tärkeitä nämä kontaktit ovat olennaisia työnteon kannalta ja sitten näistä tulee kyllä raportoida. Kysyitte komission äh, valmiudesta perustaa työryhmä pohtimaan äh, komission jäsenten äh, käytännön sääntöjä. Tämä tietenkin kuuluu puheenjohtajan vastuulle. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että komissio 15 vuotta sitten jo teki ehdotuksen työryhmästä, korkean tason työryhmästä, joka olisi käsitellyt tällaisen julkisen elämän standardeja ja tämä tietenkin olisi liittynyt kaikkiin toimielimiin yhtä lailla, mutta ei tällaista sitten tullut. Ja käytämme sääntöjen viimeinen versio on vuodelta 2011 tuolloin komissio kuuli Euroopan parlamenttiakin ja oletan, että puheenjohtaja eh, Juncker ennen eh, virkaan astumistaan, ennen kuin hänet nimititte, pohti, oliko hänen eh, komissiota tai komission saa nimitystä valmisteltaessa ollut tarpeen tätä käytännössäännöstöä muuttaa, mutta kyllä se tähän asti on vaikuttanut ihan riittävältä, eikä ole nähty tarvetta sen muuttamiseksi tai uudistamiseksi. Ja jos tällaista muutosta tarvittaisiin, niin vuoropuhelua käytäisiin luonnollisesti parlamentin kanssa. Esititte kysymyksen lainsäädännöllisestä jalanjäljestä. Aika monimutkainen kysymys. Jos todella tarkasteltaisiin aitoa lainsäädännöstä jalanjälkeä, niin komissiohan tietenkin voi aina tehdä ehdotuksen, mutta eihän komission ehdotus sellaisenaan lainsäädännöksi tule, vaan jos me todella haluaisimme palvella kansalaisia tällaisella lainsäädännöllisellä jalanjäljellä, niin, ja tarkastella tätä koko kokonaisuutta niin, ja koko, ö, koko reittiä tavallaan ehdotuksesta aina sinne päätökseen asti, niin se kyllä vaikuttaa aika monimutkaiselta, ei ehkä mahdolliselta toteuttaa. Sitten digitaaliset sisämarkkinat, totesitte, että niiden suhteen on vielä paljon tehtävää. Ja vastauksessani olin viitannut pikemminkin klassisten sisämarkkinoiden toimintaan ja yhtenäismarkkinastrategiaa. Ei tässä vaiheessa niinkään tee ehdotuksia tai uusia aloitteita, vaan pikemminkin pyrkii parantamaan tähän asti aikaan saatujen sisämarkkinoiden toimintaa. Ja paremmalle käsittelylle tietenkin on tärkeää auttaa jäsenvaltioita, jotta ei tapahtuisi virheitä uuden lainsäädännön täytäntöönpanossa. Esimerkiksi uuden palveludirektiivin suhteen otettiin valtavia harppauksia eteenpäin ja nyt autamme jäsenvaltioita tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Kyse on muistakin direktiiveistä ja kaiken kaikkiaan pyrimme toimimaan niin, että myöhäisemmässä vaiheessa ei sitten synny minkään näköisiä ongelmia soveltamisessa käytäntöön. Kiitos ja sitten kollegas taas. Kiitoksia. Voimme jatkaa tätä keskustelua hollannin kielellä. Kiitoksia pääsihteeri teille vastauksistanne. siis vain yhden kysymyksen, koska aika on vähissä. Komissio on tehty paljon työtä savukkeiden salakuljetusten suhteen vuokasta neljä Philip Morris tapauksen yhteydessä ja tupakkasopimuksen yhteisasianakan sopimus, joka raukeaa tänä vuonna Rova Georgievan kanssa. On keskusteltu, hän lupasi meille vaikutusarvion Viimeisin aikaraja, johon mennessä tämä piti antaa, oli joulukuun loppu 2015. En vieläkään ole saaneet vielä minkäänlaista vaikutusarviota. Onko pääsihteeri voinut seurata tämän asian kehittymistä? Voitteko te kertoa meille, milloin ryhdytään todenteolla arvioimaan ja toimittamaan tämä arvio meille, ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään, kun halutaan tarkastella, onko Filippoisen kanssa tehtyä sopimusta noudatettu ja pidentääkö vai ei. Olkaa hyvä, voitte vastata. Kiitos. No minäkin jatkan sitten hollannin kielellä. No, olen äh, siitä ajan tasalla, että tämä sopimus ja muut sopimukset päättyvät. Sopimuksessahan osapuolena ovat paitsi komissio myös jäsenvaltiot, joten tämä riippuu myös jäsenvaltioista. Tiedän, että tällä hetkellä tarkastelemme tilannetta. Tähän mennessä en tässä virkakaudella niin rehellisesti sanottuna ole kyllä ehtinyt ollenkaan näihin yksityiskohtiin paneutua, eli en osaa vastata. Kiitos. Ja, ja kollega Zellerillä oli vielä lisäkysymys, en ollut huomannut aiemmin. No, kiitos puheenjohtaja. Ei oikeastaan niinkään lisäkysymystä. Pieni huomio vain. E, Italianer tässä yhdisti maahanmuuttovirrat myös ilmastonmuutokseen. Se, mitä tässä nyt tapahtuu, ei niinkään kyllä johdu ilmastonmuutoksesta kuin politiikasta, sanoisin minä. Nimittäin se, että hallinnot ryhtyvät sisällissotiin kansalaisia vastaan säilyttääkseen oman valtansa ja että kansainväliset apu- ja lahjoitusrahat työnnetään mieluummin omaan taskuun kuin kansalaisten hyödyksi ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin vielä tämä omien maiden luonnonvarojen ryöstäminen ihmiset pakotetaan pois kotikylistään, kotikaupungeistaan, heiltä viedään mahdollisuus elämään, suurkonsernit vievät valtavat maapinta-alat oman toimintansa pohjaksi, ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan ja niin edelleen. Joten tämä mielestäni tulisi ottaa huomioon. Kyse on politiikasta, toistan politiikasta eikä kyllä ilmastonmuutoksesta. Me tiedämme, että komission pääsihteeri, pääsihteerillä on paljon valtaa, mutta ehkä hänenkin valallaan on jonkinnäköiset rajansa. Itsekin olen nyt puhujalistalla. Pari kysymystä siis minultakin. Meillä on tämä clearinghouse-menettely keskustelussa Olafin kanssa. osallistuttu osallistutteko te siihen, ja kun puhutaan esimerkiksi Olafin äh, työntekijöiden äh, koskemattomuuden poistamisesta, oletteko osallistuneet näihin keskusteluihin ja milloin täältä olisi jotain päätöksiä tulossa? Toinen asia, meidän kirjalliset kysymyksemme. Siis kaikki ne, eivät pelkästään vastuuvapauteen liittyvät, ovat tärkeä asia ja olemme nyt äh, huolestuneet siitä, että mm, asia on äh, sellainen, että kysymyksiin ei vastata kun aika lyhyesti 20 äh, riviä yleensä eikä näistä vastauksista ole meille kyllä yhtään mitään hyötyä. Tiedän kyllä, että kaikki kysymykset eivät ole yhtä tärkeitä, ähm, mutta kyllä teillä on kuitenkin velvollisuus niihin vastata ja tilivelvollisuus meille. Eli tällaisena tämä tilanne ei voi jatkua. Ja tämä on myös osittain syy sille, että vastuuvapausmenettely on yhä tärkeämpi, koska tässä vastuuvapausmenettelyssä kollegat sitten usein itse asiassa esittävät näitä kirjallisia kysymyksiään tietäen, että silloin on edes pieni toivo saada jotain vastaustakin. Sitten vielä sukupuoliulottuvuus. Paljonko on naisia ylemmässä johdossa. Tässä on ilahduttavaa kehitystä. 2013, 14, 15 tilanne on parantunut, naisten määrä on lisääntynyt, mutta vain siitä syystä, että on luotu ihan lisää tällaisia korkeamman johdon virkoja, seitsemän uutta muun muassa viime vuonna, ja näistä neljä tuli naisille, eli kyllähän siinä sitten tilanne näyttää kauniimmalta, mutta eikä tässä nyt uusia virkoja tulisi luoda, jotta tasa-arvoa saataisiin aikaan. Esimerkiksi Junckerin kaudella nyt mahdollisesti että päästäisiin vuonna 2024 tasa-arvoiseen tilanteeseen, äh, jos äh, tämä komissio istuisi tai sen puheenjohtaja neljä kautta. Itse en ollenkaan epäile, että hän tulee istumaan neljä kautta, mutta äm, tässä menee liikaa aikaa kuitenkin äh, sen saavuttamiseksi, että naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet toteutuisivat. Me olemme oikeastaan tällainen Brysselin siivousryhmä ja me siivoamme myös nurkat aina puhtaiksi. Ja mitä tuohon 2020-strategiaan tulee, niin voi näitä strategioita kehitellä ja luodaan ja sitten ne lanseerataan näyttävästi ja on viestintää ja on vaikka mitä ja kaikki ovat kauhean onnellisia. Ja sitten kun ne on lanseerattu, niin ketään muuta kuin meitä nämä strategiat eivät enää sitten kiinnostakaan. Tähän Sellerkin viittasi. Minä haluaisin kestävämpää työskentelytapaa, pitkäaikaista työskentelytapaa. Äh, ei voi olla niin, että halutaan vaan äh, hetken huumaa. Ei se ketään hyödytä syntyy aivan järjetöntä, järjetöntä byrokratiaa ja turhaa työtä. Ja kyllähän, kyllähän me näemme tämän vastuvapausmenettelyssä ja olemme hyvin huolissamme. Emme ole ollenkaan tyytyväisiä ja pyydämme, että vastaatte. Kiitos. Thank you very much for your, for your questions. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Minä pyrin olemaan hyvin tiivistanainen. Aivan aluksi liittyen Ähm, Clearinghousein Olin henkilökohtaisesti mukana tässä ähm, kokouksessa ja Clearinghouse-kokousten tarkoitus on antaa mahdollisuus äh, riippumattomille ähm, Olafin toimijoille varoittaa komissiota siitä, jos se on tekemässä tiettyjä tutkintoja, jotka vaikuttavat vielä käynnissä oleviin maksuihin. Tämä on erittäin hyödyllinen toimi mielestäni tässä yhteydessä me emme keskustele tapauksista, jotka koskevat yksittäisiä Olafin henkilökunnan jäseniä, se kuuluu vain Olafin toimivallan piiriin. Sitten parlamentin esittämiin kysymyksiin liittyen vastausten pituuteen liittyen tässä komissio on ollut tilanteessa, jossa parlamentaarisia kysymyksiä on esitetty hyvin paljon enemmän kuin ennen, ja me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että sisäinen tulkinta, joka parlamentissa säännöistä on nyt tehty liittyen kysymysten maksimimäärään on vaikuttanut, sillä tämä tekee komissiolle mahdolliseksi keskittyä kysymyksiin niin ansaitsemalla tavalla. Luonnollisesti mikään vastaus ei ole täysin tyhjentävä, on mahdollisuus liitteessä tarjota lisätietoa ja niin edespäin, mutta uskon, että on hyvää sisäistä kuria se, että vastausten pituuttakin rajoitetaan, sillä nehän kuuluvat komission poliittisen kontrollin piiriin. Komission täytyy tarkastella näitä vastauksia ja kantaa vastuu niistä. Tässä puhun, kun tiedätte, 1400 kysymyksestä vuosittain huolimatta tästä uudesta tulkinnasta, joka on tehty. Minulla on viimeisimmät tiedot tässä. Vuonna 2015 meillä oli vielä 1450 parlamentaarista kysymystä ja sitten te tässä erittäin hienoja laskelmia teitte sukupuolten tasa arvoon liittyen, jos tämä muutamalla prosentilla lisääntyy, eh, saavutamme 40 prosenttia vasta erittäin pitkän ajan kuluttua. Olette oikeassa. Luonnollisesti tässä vaikuttaa eräs ilmiö, joka, jos nyt sallitte minun turvaton matemaattisiin termeihin, me puhumme tässä Ähm, olemassa olevasta katrasta ja sitten virtauksesta. Me voimme vaikuttaa tähän sukupuolten virteen jakaumaan vain uusien tulokkaiden osalta, ja se virtahan on melkoisen pieni. Kuitenkin me teemme kaiken mahdollisen. Me emme voi todeta, että joku henkilö joutuu luopumaan tehtävistä vain siksi, että on mies, ja että hän antaisi naiselle näin tilaa kilpailupääosastolla aikaisemmassa tehtävässä, niin minä pyrin vahvasti tukemaan naisten nimittämistä eri tehtäviin. Ja myöskin varapuheenjohtaja Georgieva on asiassa erittäin tehokas ja melkoisen aggressiivisesti, jos sallitte nyt minun näin muotoilla asian ajaa tätä kysymystä. Voin kertoa, että hän ottaa tämän tavoitteen erittäin vakavasti ja hän haluaa tuottaa mahdollisimman paljon tulosta kautensa loppuun mennessä. Uskoakseni teette tässä itsellenne tee oikeutta, kun kuvailette itseänne ja valiokuntaa puhdistajiksi sillä tavalla. Te teette erittäin tärkeää työtä mielestäni ja olette osa demokraattista menettelyä, joka vastuullistaa komissiota, mutta vuosi, 2020 eh, strategiassa saattaa olla näitä toiveenomaisia tavoitteita, mutta luonnollisesti tavoitteet ovat erittäin tärkeitä itsessään eh, poliittisina suuntaviivoina. Ja voin kertoa, että komissio ottaa erittäin tosissaan sen, että pyrkii muuttamaan todellisuudeksi nämä tavoitteet. Eh, pyrin vain selittämään, että tämä toteuttaminen ei ole vain talousarviokysymys tai hallintokysymys tai säätelykysymys. Tämä riippuu Euroopan unionissa myöskin jäsenmaista ja kaikista muistakin tahoista. Me pyrimme ottamaan raportoinnin hyvin tosissamme ja meillä on nyt uusia rakennerahasto-ohjelmia tulossa uudella kaudella. Me emme koskaan saavuta täyttä vastaavuutta tavoitteiden ja toimien välillä, mutta tässä uskon, että ne lähenevät kuitenkin seuraavan jakson aikana. Kiitos. Loppu suoralla Kiitos. ollaan jo. Haluaako tilintarkastustuomioistuin käyttää puheenvuoron? Ei. Joten, ja Kadit, olkaa hyvä. Uskon, että monet Eurooppa 2020 ohjelmaan liittyvät asiat on otettu esiin, joista keskustelen vielä 25. päivä, joten ehkä on parempi, että jätämme tuon keskustelun siihen kokoukseen. Jalasaru, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Puhun vain säännönmukaisuudesta neljä seikkaa ihan todella lyhyesti. jotka liittyvät pääsihteeristön vastuualueeseen yhdessä budjettipääosaston kanssa. Ensinnäkin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja todeta, että on tarkoitus analysoida pysyviä korkeita virhetasoja. Toiseksi tulee parantaa tiedon luotettavuutta, tiedon, jota jäsenvaltioita saadaan niin, että jossain vaiheessa päästäisiin tilanteeseen, jossa tieto on luotettavaampaa. Kolmas seikka tulee parantaa näitä julkilausumia, mitä tulee komission poliittiseen vastuuseen näiltä osin. Kiitoksia. Kiitos paljon ja viimeisen puheenvuoron saa esittelijämme, olkaa hyvä. Thanks aivan lyhyesti vain. Kiitos tästä keskustelusta. Kuten voitte havaita, me pystyimme paneutumaan monenkin sekä koska mielenkiintoisen vastuuvapauden kannalta vastuuvapaudesta on tuossa erittäin hyvä prosessi, koska meillä on erilaiset varjoesittelijät. sen vain, että toimittaisitte ne luvut, jotka te lupasitte kerrallisena mahdollisimman nopeasti. Me käytämme näitä lukuja tietysti hyväksemme vastuuvapaus mietinnön yhteydessä. Kiitoksia tästä keskustelusta ja nähdään sitten pian uudestaan. Kiitos paljon ja äh, pidetään yhteyksiä. Kiitos tästä keskustelusta. Pari aihetta, jotka ovat kovin lähellä sydäntämme. Mitä tähän äh, käytännön säännöstöasiaan tulee? En tiedä, voiko se nyt ihan tällaisenaan säilyä. Siihen varmaan täytyy puuttua. Ja sitten vielä toteaisin, että kyllä tässä nyt vielä muitakin parannuksia tarvitaan. Öö, kyllä toteaisin, että tällainen käytännössäännöstö on ehkä kaikkein heikoin äh, mahdollinen väline. En tiedä, pitäisikö EUn tähän tyytyä. Eli kyllä koko tämä asia tulisi paremmin hoitaa. Suuret kiitokset äh, ajastanne. Pahoittelen sitä, että olimme aikataulusta myöhässä ja se johtuu siihen, että johtaa myös nyt siihen, että koordinaattorien kokous siirtyykin sitten ensi viikkoon Strasburgiin. Seuraavaksi tapaamme 8.30 torstai-aamuna Strasburgissa. Kuulemme korkeaedustajaa Mogherinia. Ja jo nyt kiinnittäisin kaikkien kollegojen huomion siihen, että Mogherini joutuu poistumaan täsmällisesti kello 10.00, joten olisi hyvä, jos saisimme kokouksen aloitettua täsmällisesti 8.30, koska silloin nuija heiluu. Sydämelliset kiitokset osallistumisesta. Kokous päättyy. Nähdään ensi viikolla. Näkemiin.